Uh, good afternoon. Um, Hyvää iltapäivää. Tervetuloa valiokunnan jäsenet ja yleisö tänne valiokuntaan. Me saamme esittelyt osasta sitä akateemista työtä, jota valiokunta on pyytänyt. Tämä on viimeinen kysymys, viimeinen kokouksemme näiltä osin. Samantyyppinen kokous järjestettiin 27. päivä huhtikuuta. Ja muita osioita työstä on esitelty jo aikaisemmin ja nämä asiakirjat löytyvät valiokunnan nettisivuilta. Tietenkin nämä tutkimukset ovat keskeisessä roolissa tutkintavaliokuntamme työssä. Tämän päivän kokouksessa esitellään kolme tutkimusta – kahdessa osiossa paneelissa. Ensimmäisessä paneelissa keskitytään välittäjien rooliin, kuten pankkirien, juristien, tilintarkastajien, heihin liittyviin sääntöihin. Toisessa katsotaan offshore-käytäntöjä EUn merentakaisilla alueilla, erityisesti Ranskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan merentakaisilla alueilla. Valitettavasti viime hetken muutosten takia Ecuadorin ulkoministeri Long ei pääse paikalle tänään. Siksi meillä on enemmän aikaa keskustella näistä tutkimuksista. proceed and I'd like to Joten siirrymme heti eteenpäin. Kaksi puhujaa saa enimmillään 25 minuuttia per puhuja ensimmäisessä paneelissa, kolme puhujaa toisessa paneelissa, vartti per puhuja enimmillään jokaisen paneelin puheenvuoron paneelin jälkeen on kysymys-vastaussessio. Kysymyksiä estellään viiden minuutin osioissa. Kysymykselle minuutti ja loppuaika vastausta varten. Jos aikaa vielä jää jäsenille, jää mahdollisuus esittää lisäkysymys ilman, että ylitetään tuo viiden minuutin slotti. Joten pyydän muistamaan, että meillä ei ole paperiasiakirjoja täällä salissa, kun osallistumme paperittoman parlamentin hankkeeseen, joten asiakirjat ovat käytössä valiokunnan nettisivuille ja tietenkin tätä kokousta voi seurata myös suoratoistona. Ja pyytäisin myös huomioimaan, että aina kun Puhuja avaa mikrofonin, kamera automaattisesti kohdistuu kyseisen puhujaan. Voimme varmasti siirtyä nyt ensimmäiseen paneeliin. Välittäjän rooli, välittäjiin sovellettavat säännöt. Pyytäisin Ville Peter de joka on johtava tutkija Center for European Policy Studiesissa Sepsissä esittelemään tutkimuksensa. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Uh, before... Kiitos uh, puheenjohtajana. Kun aloitan esityksen, niin haluaisin käyttää tilaisuutta hyväkseni kiittääkseni panavaliokuntaa sekä uh, sihteeristä siitä, että pyysitte meitä laatimaan tämän tutkimuksen uh, välittäjien roolista ja välittäjien sovellettavista säännöistä Panama-paperien paljastamissa järjestelyissä. Kun ajattelin käsitellä tämän tutkimuksen pääasioita, aloitan siitä, mikä on kaikkein tärkeintä keskustelulle liittyen neuvonantajien ja välittäjien rooliin. Sen jälkeen käyn lävitse päätöksenteko, syklin, jossa käsittelen eri toimijoiden roolia ja sen jälkeen sitten käsittelen hieman yksityiskohtaisemmin kaikkia yksittäisiä toimijoita ja päätän puheenvuoroni tekemällä tiettyjä suosituksia, joiden eh, pitäisi johtaa siihen, että neuvonantajat ja välittäjät voisivat positiivisemmin vaikuttaa taistelussa veron kiertoa, rahanpesua ja eh, verovilppiä vastaan. Eli Panama-papereista ensin ja ihan nopeasti, mitä te olette varmaan saattaneet jo nähdä, mutta on tärkeää myös ymmärtää kaikki nämä tutkimuksen tulokset. 2000, 200, tätä, kun katsotte tässä sitä, missä vaiheessa nämä paperit toimitettiin, niin äh, niitä oli vain yksi neljäsosa, eli 55-56 000 on vielä aktiivisena. Näiden toimijoiden tai yritysten määrä, jotka ovat vielä aktiivisia, ovat äh, nousseet vuosien ajan vuoteen 2008 asti ja sen jälkeen ne laskivat ja sitten 2013 ne laskivat roimasti. Eli yritysten määrä on vähentynyt, mutta tämä ei välttämättä sano mitään siitä, ovatko aktiviteetit vähentyneet. On myös muita tutkijoita, jotka ovat todenneet, että aktiviteetti on nousussa, mutta että yrittäjiä on vähemmän. Ja kun katsotaan, missä nämä toimivat, niin Mosaks Foseka on ollut mukana 21 Neitsytsaarilla, Panamassa, Seychellillä oli noin 90 prosenttia kaikista näistä yrityksistä. Toinen tärkeä asia oli kuten Panama-papereissa, me emme saaneet täyttä katsausta kaikesta offshore-toiminnasta ja rakenteista, joten yritimme todellakin tarkastella Panama Papersia, joka on kuitenkin vain 5-10 prosenttia globaalista offshore-rakenteesta. Jos nyt palaan sitten näihin rooleihin, mitä erilaisilla neuvonantajilla ja välittäjillä on, niin te näette, että tässä on kolme ryhmää, toimijoiden ryhmää, jotka ovat mukana. Ensinnäkin meillä on ne, jotka antavat äh, tehtävän luoda offshore-rakenteita. Heitä kutsutaan äh, todellisiksi omistajiksi, lopullisiksi edunsaajaksi UBO. Ja nämä ovat yleensä, ainakin Panama-papereissa, ne ovat äh, varakkaita yksityishenkilöitä. Toinen asia, mistä puhumme, ovat nämä neuvonantajat ja välittäjät. Näette, että ne eivät työskentele yksin, vaan tällaisessa yhdistelmässä, jossa on neuvonantajia ja välittäjiä, mutta näitä rakenteita voi olla monenlaisia, joten tässä me yritämme hieman yksinkertaistaa tätä niin, että tämä olisi ymmärrettävämpää. Ja samanaikaisesti myös osoittaa nämä päätoimijat. Ja sitten kolmas ryhmä ovat, näistä toimijoista ovat, ovat julkiset viranomaiset, joilla on hieman erilaisia rooleja. Ensinnäkin on säätelypuitteisto ja sitten voi olla myös veroviranomaiset, jotka myös keräävät rekistereitä ja ohjaavat eri neuvonantajia ja välittäjiä. Ja ne ovat myös vastuussa lainsäädännön täytäntöönpanosta. Sitten ihan lyhykäisesti kunkin rooli, osapuolen rooli. Yritän vastata tässä periaatteessa neljään kysymykseen jokaisen kohdalla. Kuka tekee mitä ja missä? koska ei ole tärkeää ainoastaan se, mitä ne tekevät, vaan kuka tekee, onko se eh, esimerkiksi neuvon antava, neuvoa antava välittäjä vai mikä se on. Koska hyvin paljon tästä toiminnasta tapahtuu EUn ulkopuolella ja sen vuoksi parlamentin saattaa olla hieman vaikeampi säätää lakeja tätä varten. Sen vuoksi täytyy löytää toisenlaisia rakenteita. Näemme myös, että on hyvin paljon erilaisia neuvonantajia, välittäjiä eri vaiheissa rakenteiden luomisessa. Ja ne antavat neuvoja eri rakenteiden osioissa, joten katsomme, miten tärkeitä ne ovat tässä kokonaisrakenteessa, mikä on tärkeää varsinkin sitten, kun siirrymme tähän loppuosaan, jossa esitän sitten suositukset. Kun katsotaan näitä lopullisia tai todellisia omistajia UBOta, me katsoimme 240 000 yrityksen tietoja ja nyt keskitymme vain näihin aktiivisiin ja niitä on 56 000. Ja me yritimme identifioida, kuka näiden takana, toimien takana on. Jos kun katsottiin äh, osakkeenomistajatietoja Panama-papereissa, äh, jotka jotka siis julkaistiin, niin näemme, että monissa kohdin, vaikkakin meillä on nämä paperit, jotka on paljastettu, niin emme kuitenkaan kykene jäljittämään niitä yksityishenkilöitä, jotka toimivat niiden takana. Eli noin yksi neljäsosa näistä toimivista yrityksistä vielä ne omistaa joko säätiö tai äh, erilaiset osakkaat tai nominaaliset äh, osakkeenomistajat, johtajat. Eli me emme tiedä, ketkä ovat lopullisia todellisia omistajia. Joten me yritimme selvittää kun, kun me yritimme selvittää, että kuka on tässä takana, me etsimme yksityishenkilöitä ja silloin aina kun me uskomme, että taustalla on yksityishenkilö, niin hän on silloin tämä lopullinen omistaja. Mutta voidaan siellä kuitenkin käyttää tällaisia vain nimiä, mutta tämä nyt on se paras, mitä me tähän mennessä olemme voineet tehdä. Ja tulosten perusteella tämä antaa kohtuullisen hyvän tuloksen. Kun katsotaan, missä nämä yksityishenkilöt sitten sijaitsevat, noin puolet niistä ovat eh, Itä-Aasian maissa ja Tyynellämerellä ja noin 8 prosenttia on EU:ssa. Tämä on suhteellisen pieni osuus, mutta kuitenkin neljä kertaa enemmän kuin mikä on pohjoisessa Amerikan osuus. Jos katsotaan hieman syvemmälle EU:ssa, näemme, että yli puolet näistä edunsaajista tai yksityishenkilöistä, jotka identifioimme, ovat Isossa Britanniassa, Kyproksella ja Ranskassa. Jos tarkistelee YK ja Ky- yhdistynyttä kuningaskuntaa ja Kyprosta, niin saattaa olla, että kysymys on viisumijärjestelystä, joka antaa varakkaille yksityishenkilöille mahdollisuuden tulla maahan. Tämä on epäily nimien perusteella. Mutta tämä on ehkä asia, jota voitaisiin seurata jatkossakin. Ja syy miksi nämä äh, todelliset äh, omistajat antavat välittäjien ja neuvonantajien äh, perustaa näitä offshore-rakenteita, niin se liittyy hyvin paljon nimenomaan veronkiertoon ja verovilppiin ja Panama Papersien raporttien perusteella näkee, että näitä käytetään esimerkiksi varojen piilotteluun vaikkapa avioeron jälkeen, ja niitä käytetään myös rikollisiin toimiin. Täällä näkyy myös korruptioita. Eli tässä on enemmänkin, on muutakin kysymyksessä kuin rahan pesu, veronkierto ja verovilppi. Ja nyt sitten nämä neuvonantajat ja välittäjät. Tässä me näemme neljä erilaista vaihetta. Siellä, missä on näitä välittäjiä, välillä on tärkeää, että osa näistä säännöistä tai osa näistä kuuluvat ihan todellisille omistajille ja osa lainsäädäjille, joita ei koske lainsäädäntö, niin niitä koskee itse säätely. Joten ei tämä tarkoita, että tässä aina pitäisi olla ulkoinen osapuoli. Jotta voitaisiin selvittää, mikä on merkittävää tässä, niin jotkut niistä rooleista, joka välittäjällä on, näkyy molemmissa. Eli tässä te näette tämän koko ketjun tärkeimmät osiot, nämä neljä vaihetta – eli veroneuvonta, investointineuvonta. Ensin tämä neuvonta, siinä annetaan neuvoja tälle todellisille omistajille. Ja välittäjä kertoo, antaa neuvoja sitä, kuinka tämä rakennetaan. Ja jos tässä annetaan nyt sitten neuvoja verotuksesta ja investoinneista tällaisilla kirjeillä, jonka tekee esimerkiksi lakimies, juristi, joten tämä koskee vain, tämä, tämä rajaa näiden neuvonantajien määrää. Siinä vaiheessa, kun tämä neuvo on annettu, joka voidaan antaa UBOn pyynnöstä, näemme, että tätä tehdään myös proaktiivisesti välittäjän taholta. On pankkeja, jotka ovat äh, luoneet tietynlaisia äh, tällaisia malleja, joita sitten ne myyvät äh, suoraan asiakkaalle. Ja tämä tällainen pakettisopimus, eikä ole ollenkaan varmaa, että UBO on sitä pyytänyt, vaan että välittäjä on sen tehnyt. Sitten muutama sananen tästä toisen vaiheen luomisesta – Siihen kuuluu äh, rekisteröinti, mutta useimmiten, koska ne ovat äh, offshore, eikä näillä yrityksillä ole varsinaista toimintaa, niin äh, niille annetaan myös tällainen pöytälaatikkofirmojen ja ne saavat postilokeron osoitteen. Ja yksi kaikkein tärkein asia, mitä kaikki nämä yritykset tarvitsevat, on pankkitili. Käsittelen tätä yksityiskohtaisemmin myöhemmin, mutta tämä on ehkä asia, joka kannattaa pitää mielessä. Kun tämä on luotu, niin tätä rakennetta pitää ylläpitää. E- saattaa olla, että nämä neuvonantajat äh, hallitsevat tätä yritystä, mutta se voidaan delegoida myös äh, nimitetyille äh, nimellisille johtajille. Ja usein asiaan kuuluu myös jonkin verran hallintoa ja sen välittäjät ja trustiyritykset sen tekevät. Ja sitten mainitaan usein veroraportit ja tilintarkastuslausunnot. Ja monet nämä offshore-yritykset, niiden ei tarvitse antaa tällaisia tilintarkastuskertomuksia tai veroraportteja. Ja monien asiantuntijoiden panos ei välttämättä ole täysin välttämätön ja silloin se voidaan ohittaa. Sitten on tämä neljäs vaihe, joka on tällainen optionaalinen vaihe. Mikäli on jotain epäselvyyksiä onshore, offshore rakenteesta, niin silloin saattaa olla, että viranomaiset tarkastelevat tätä rakennetta ja, ja silloin on mahdollisesti lähdettävä oikeuteen. Ja silloin niillä täytyy olla edustaja, välittäjä tai neuvonantaja ja useimmiten erityisesti juristi. Joten minkälaista asiantuntemusta tässä sitten tarvitaan, että perustetaan tällainen äh, rakenne ja ylläpidetään se, niin se on oikeudellista ja taloudellista äh, asiantuntemusta. On erilaisia äh, neuvonantajia, ja, jolla on tätä asiantuntemusta. Ja tässä tutkimuksessa me tarkistelimme näitä pääneuvonantajia ja välittäjiä. Ja ne yksittäiset asiantuntijat, jotka tarjoavat asiantuntemusta, niin niitä on paljon lakialalla, mutta on paljon asiantuntijoita, jotka välttämättä eivät kuulu mihinkään itsesäätelevään elimeen tai että niitä säädeltäisiin. Esimerkiksi tilintarkastajia säädellään enemmän kuin kirjanpitäjiä, joten kaikkia ei välttämättä säädellä ja säädellään vain muutamissa maissa. Mutta en nyt äh, käsittele tätä sen syvemmin, koska nimenomaan äh, vero, neuvonantaja, lakimiehet ovat ne, joita me olemme tässä seuranneet. Nämä asiantuntijat äh, ovat myös välittäjiä. Monet välit, monilla välittäjillä on tällainen moninainen asiantuntemus, joka on kerätty yhteen ja sitten ne voivat tarjota niitä neuvoja, joita tarvitaan, jotta voidaan perustaa offshore-rakenteita. Sitten UBOt tarvitsevat paljon tietoa ähm, lakiasioista ja veroasioista niin, että ne voivat tehdä hyviä päätöksiä. Monet näistä neuvonantajista antavat äh, neuvoja monista eri asioista. Ja sitten on tällaisia hieman epämääräisesti määriteltyjä välittäjiä, jotka ovat esimerkiksi omaisuuden äh, hallitsijoita vaikkapa pankeissa tai ne voivat olla vakuutusyhtiöissä, voivat olla myös itsenäisiä neuvonantajia, joten ne eivät kuulu tällaisen säätelyn alaisuuteen. Ja ne, niissä yhdistyy monta erilaista osaamista ja asiantuntemusta veroista, investoinneista, kirjanpidosta ja niin edelleen. On tärkeää tietää, että nämä välittäjät eivät ole itsesäätelyn alaisia, jos te haluatte, se on tärkeää teille, jos te haluatte politiikan keinoin niihin jotenkin puuttua. Näiden ammattilaisten lisäksi on tärkeää myös katsoa, missä ne toimivat, koska näemme, että Monet näistä välittäjistä, jotka antavat neuvoja EUn kansalaisille, sijaitsevat EUn ulkopuolella. Ja sen vuoksi on hyvin vaikea säädellä niiden toimia EUn toimielinten taholta. Sitten välittäjien roolista. Eli neuvonantajat, nämä asiantuntijat työskentelevät usein välittäjien kanssa. Tässä on kysymys lakifirmoista, pankeista ja monista muistakin, jotka eivät ole yhtä tärkeitä. Ja Panama-paperissa kävi tämä myös ilmi, koska jokaisen entiteetin kohdalla näkyi se välittäjä, joka toi esimerkiksi Fonsekalle tämän asiakkaan pyynnön tai toiveen. Jos katsotaan, missä ne, nämä välittäjät sijaitsevat, niin enemmistö on ei EU-maassa keski. Aasiassa, Itä-Aasiassa ja Tyynellä merellä. Me näemme, että noin 13 prosenttia välittäjistä on EU-ssa, sijaitsee EU-ssa – ja suurin osa niistä oli Isossa Britanniassa, Luxemburgissa ja Kyproksella. Ja tuntuu, näyttää siltä, että niissä sijaitsevat myös nämä suurin osa UBOista. Ja tämä on aika hyvin kehittynyt tällainen ammattimainen palvelusektori. Tässä on hyvin pitkälti tässä välityksessä mukana tilintarkastusyrityksiä ja lakifirmoja. Mutta jos katsoo Panama Papersien eri tietoja, niin näkee, että on myös muita toimijoita, kuten esimerkiksi trustit ja rahoituslaitokset mukana. Ja koskapa ne eivät jälleen kerran sijaitse EU:ssa, tämä on asia, joka tulee ilmi koko esityksen ajan, on hyvin vaikea puuttua näihin välittäjiin. Jos sitten katsotaan, että keitä nämä ovat, Eli varsinkin tässä neuvonanto-osiossa, koko prosessissa, te näette, että Mossack Fonseca on ollut vastuussa noin 10 prosentista näistä välityksistä. Ne ovat joko yrityksiä tai entiteettejä, joita on pidetty pöytälaatikossa ja sitten myyty, tai niillä on edustuksia eri maissa. Sitten on Äh, erilaisia äh, trusteja, uskottuja miehiä. Tässä on hieman monimutkaisemmista rakenteista kysymys, eivätkä ne kata äh, kaikkia lainkäyttövaltaa. Ja Sitten on hyvin paljon tilintarkastajia, veroneuvojia, lakimiehiä ja sitten on rahoituslaitokset, johonka kuuluu esimerkiksi vakuutusyritykset. Ja sitten meillä on pienempiä välittäjiä, joita emme ole kykeneet määrittelemään, mitä ja ketä ne ovat. Ja sitten tästä vielä viimeinen asia tästä kuvasta. Me katselimme myös näitä kaikkein suurimpia tilintarkastusyrityksiä, niin Panama-paperissa ne olivat aika marginaalisia, 15 prosenttia välitetyistä yrityksistä. Ja muistakin vuodoista näkyy, että ne ovat hieman marginaalisempia. Emmekä tiedä siitä, että on kysymys siitä, että on käytetty muita trustiyrityksiä tai on myös tutkittu sitä, että mitä nämä yritykset tekevät esimerkiksi verosuunnittelun kanssa. Sitten yksittäisiä välittäjiä, erityisesti pankit ja trustit. Pankit ja trustit, niillä on yhteistä se, että ne ovat välttämättömiä koko prosessissa. Jokainen välittäjä tarvitsee pankkitilin. Ja jokaisella yrittäjällä ja jokainen yritys pitää rakentaa siihen mukaan. Tämä on tärkeää koko prosessissa. Ensinnäkin, miten niihin voidaan puuttua, koska ne eivät välttämättä sijaitse EU-ssa. Ja pankeista, tässä on tärkeä elementti se, Tässä meillä on tämä rahanpesu ja terrorismin rahoituksen estämislainsäädäntö joka koskee pankkeja koko maailmassa, eli pankkien on pakko identifioida asiakkaansa. Niiden täytyy tietää, kuka on todellinen omistaja. Tätä on nyt laajennettu ja syvennetty tätä lainsäädäntöä. Se alkoi ihan suoraan rahanpesuna ja rahanpesudirektiivinä ja siihen sitten myöhemmin tuli mukaan terrorismin rahoituksen estäminen ja mahdollisesti jatkossa siihen voidaan ottaa myös veronkierto ja verovilppi mukaan. Muutamia tärkeitä asioita tästä vielä. AMLn rahanpesudirektiivin lisäksi on tärkeää katsoa nykyistä täytäntöönpanoa pankkitasolla mutta myös lainkäyttötasolla. Olemme saaneet erilaisia raportteja eri tahoilta, eri pankeilta ja muilta tahoilta. Mutta täytäntöönpanossa ja noudattamisessa on selkeästi ongelmia tässä äh, rahanpesun vastaisessa direktiivissä ja sen vuoksi monet käyttävät tällaista tavallista due diligence-menettelyä. Mutta jos rekisterit eivät ole ajan tasalla, niin silloin voi olla joku laillinen henkilö, laillinen osapuoli, joka avaa tilin ja välittää sen sitten jollekin, joka ei sitten olekaan sitä. Joten on tärkeää huolehtia siitä, että toimitaan lainsäädännön mukaan. Se, mikä on heikkous tässä nykyisessä lainsäädännössä on se, että pankkien kaltaiset laitokset voivat delegoida tämän due diligencein muille osapuolille, kuten Mossack Fonseca, jotka sitten huolehtivat siitä, että kaikki tapahtuu ihan niin kuin se olisi pankissa, vaikkakaan näin ei aina ole, ainakaan Panama-papereiden mukaan. Me näemme, että pankkitili on siis välttämätön, mutta täytyy myös varmistaa se, että tiedot pysyvät salassa. Ja sen vuoksi nykyään on tämä virtuaalinen valuutta, jota voidaan käyttää yhä enemmän tavallisessa taloudessa, joten äh, tämä voisi olla potentiaali kiertää se tarve, että pitää olla tili, pankkitili. Ja sitten äh, on myös äh, käynyt ilmi, että on käytetty kolmatta osapuolta, esimerkiksi lakimiehiä, jotka sitten ovat huolehtineet näistä tileistä näille offshore-yrityksille, joka tämä on myös yksi mahdollisuus välttää ja kiertää lainsäädäntöä. Ja keskusteluissa voimme sitten käydä syvemmin tähän sisään, jos joku haluaa tästä enemmän tietoa. Toinen tärkeä osuus ovat trustit. Monsek Fonseca oli lakifirma, mutta sillä oli myös toimilupa to- toimia trustiyrityksenä, eli se kykeni äh, ottamaan mukaan osapuolia monista eri, monilta eri alueilta. Joten näillä trust, näissä trusteissa on erilaisia muotoja, riippuen, ja ne vaihtelevat myös niiden koot, mitä äh, suurempia ne ovat, sitä enemmän palveluita äh, ne voivat äh, hoitaa itse. Mitä pienempiä, niin ne joutuvat ostamaan nämä palvelut. Mitä pienempiä ne ovat, niin ne keskittyvät ehkäpä enemmän yksityisiin henkilöihin kuin yrityksiin. Tärkein asia näissä trusteissa – ajatellen politiikan näkökulmasta on se, että ne sijaitsevat useimmiten EUn ulkopuolella, eli tuolla offshore-alueilla, eli niihin on hyvin vaikea puuttua Euroopan lainsäätäjien toimesta. Ja AML ja CFT-vaatimukset koskevat niitä kuitenkin. Sitten vielä lopuksi Viimeinen on, ovat julkiset viranomaiset, joilla on selkeitä etuja olla mukana tässä. Haluaisin painottaa vielä, että näissä offshore-yrityksissä tai näissä offshore, näillä offshore-alueilla eh, yritykset eivät joudu maksamaan lainkaan veroja. Ja siis tulovero ja yritysverot eh, verot eh, ovat yleensä nolla tasolla, joka merkitsee sitä, että näiden alueiden ei tarvitse kerätä veroja näiltä yrityksiltä. Kun taas onshore-alueet haluaisivat tietoa silloin, kun veroja kierretään. Mutta UBO eivät tätä informaatiota anna. Mikäli teillä on kysymyksiä, niin voitte sitten esittää ne kysym- keskustelun aikana. Sitten vielä viimeinen dia. Nämä suositukset, osa niistä tuli esiin jo tässä kesku- puheen aikana. Ensinnäkin se, mitä EU voisi tehdä, jotta voitaisiin saada välittäjät ja neuvonantajat mukaan taistelemaan rahanpesua ja veronkiertoja vastaan. Eli tämä voitaisiin ottaa koulutuksessa, soft law-toimenpiteitä ja sitten hard law-toimenpiteitä. Joten kun katsotaan näitä neuvonantajia ja välittäjiä, näemme, että Suurin osa, äh, esimerkiksi pankit ja trustit, äh, että niiden kohdalla voitaisiin laajentaa AML ja CFT-standardeja ja vaatimuksia ja niiden täytäntöönpanoa ja noudattamista. Ja sitten lopuksi vielä suurin osa tästä toiminnasta tapahtuu tuolla varjoisalla puolella, joten sen vuoksi tarvittaisiin enemmän avoimuutta ja informaation vaihtoa, joka auttaisi tällaisten toimien vastaisessa taistelussa. Kiitos. Kiitos oikein paljon, herra Luun. Palaamme varmasti kysymysten kerran vähän myöhemmin, mutta nyt kuunnellaan tutkimusta, jonka esittelee London School of Economicsin edustaja tohtori Jan Roxon. Panama-paperit ja se asema, joka tilin tarkastella ja kirjanpitäjille ja niin edelleen voi olla. Joten tämä toinen tutkimus, tohtori Roksanin tutkimus, keskittyy neuvonantajiin. Siihen, miten arvioidaan sen vastuullisuus ja riippumattomuus, joka koskee neuvonantajia eu ja muissa maissa. Meitä kiinnostaa kovasti teidän suosituksenne myös. Varmasti sääntöjen pitäisi olla tehokkaampia veronvilpin, veronkierron ja rahanpesun osalta. Teillä on puheenvuoro. Tutkimus on meillä käytössämme. Pannaan nettisivuilla. Teillä on puheenvuoro, tohtori Vakson. Thank you very much, Chair. I, I, I very much appreciate the opportunity to, that the Kiitoksia. Kiitoksia kovasti siitä mahdollisuudesta työstää tätä tutkimusta ja esitellä se täällä. Haluaisin myös kiittää kovasti Euroopan parlamentin politiikan pääosastoa sen tuesta. Ja ehdottomasti täytyy kyllä kiittää upeaa yhteistyötä Peter de Kroonin ja toisen äh, rinnakkaisen Kirjoittaneissa Priya Kamatin kanssa. Tämä versio tässä nyt on hiukan yksinkertaistettu verrattuna siihen, joka on tarjottu tuonne käännettäväksi, mutta varmaankin voitte tähän, tätä seurata ja keskittyisi niihin asioihin, jotka ovat kaikkein oleellisimmat. Työ tapahtuu erilaisten tapauskohtaisen tutkimusten avulla. Meillä oli neljä EU-jäsenvaltiota, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Luxemburg ja Kypros, Sveitsi ja Britannian Neitsytsaaret, joita voisi kuvailla veroparatiiseiksi ja tietyssä määrin myös Yhdysvallat oli mukana, sillä se on kiinnostunut vaihtoehto tavoista toimia, joista ehkä kannattaa ottaa oppia. Tässä on varmaan vähän, vähemmän kiinnostava puoli tutkimuksesta. Puhumme enemmän säännöistä, eikä itse asiassa siitä, mitä Panama-paperissa tapahtui. Ne säännöt, joita sovelletaan ammattimaisiin välittäjiin, kirjanpitäjiin tai tilintarkastajiin, lakimiehiin, ja saataisiin myös notaarit, ja sitten veroneuvonantajat kuuluvat tähän ryhmään. Veroneuvonantajaryhmä ei ole oikein hyvin määritelty, sillä sen määritelmä vaihtelee maasta toiseen. Esille tuleva pääkysymys koskee miltei sitä, että pyritään ymmärtämään niitä velvoitteita, joita näillä välittäjillä on sekä ammatinsa puolesta että myös suhteessa asiakkaisiinsa. Tämän tutkimuksen takana on käsite tilintarkastajien riippumattomuudesta. Tilintarkastajilla tilintarkastajat otetaan käyttöön, että nämä toimisivat osakkeenomista etujen nimissä, mutta itse yritys maksaa niille. Siitä syystä on tärkeää, että nämä toimivat riippumatta yrityksen johdosta silloin, kun arviota tehdään. Tämä kaltainen riippumattomuus suhteessa asiakkaisiin on nimenomaan tilintarkastajan ominaisuus, sitä muissa ammateissa ei nähdä. Tätä on vahvistettu direktiivin 2014-56 avulla viime vuosina, joka estää sen, että veroneuvontaa ei saa antaa tilintarkastusasiakkaalle. asiakkaalle Eli ensimmäinen tehtävämme oli ymmärtää sitä, mitä tällä riippumattomuudella tarkoitetaan. Riippumattomuuden pääelementit näissä muissa ammattiryhmissä ovat ne, että vältetään eturistiriitoja ja säilytetään kolmansin osapuolin suhteessa rahoituksellinen riippumattomuus. Näin varmistetaan se, että toimitaan asiakkaitojen mukaisesti. Ja kun puhutaan sitten juristeista ja muista lain parissa toimijoista, niin tällainen ö, ö, ammattiin liittyvä luottamuksellisuuden säilyttäminen on tärkeää ja vastuu suhteessa asiakkaisiin on myös tärkeää. Yksi näistä on nimenomaan tämä luottamuksellisuus. Se liittyy kaikkiin näihin eri ammattikuntiin, vaikka juristeilla lakimiehillä on siitä aivan erityinen osio itsellään. Toinen kohta koskee sitä, että täytyy toimia ammattitaitoisesti ja lain määräämissä puitteissa. Nämä ovat perusperiaatteita näissä ammateissa. Kuitenkin yksityiskohdat, millä tavalla ne käyvät ilmi, vaihtelevat maasta toiseen ja ammattikunnasta toiseen analyysimme aikana asia, joka selkeästi kävi ilmi, joka on johtanut aika suurin uudistusmahdollisuuksiin, koskee vaihtoehtoista näkemystä, joka verojuristeilla on ollut pitkään, varsinkin Yhdysvalloissa 1950-luvulla. Ajatus siitä, että verojuristeilla on velvollisuutensa auttaa asiakkaitaan. Ja tämä ajatus johtaa siihen, että verojuristit eivät vie niinkään asiakkaidensa asemaa eteenpäin, vaan tietyllä tavalla ovat uskottuja miehiä sen suhteen, että auttavat asiakasta noudattamaan lainsäädäntöä. Eli osa heidän tehtävästään on tämän oikeusjärjestyksen koskemattomuuden suojaaminen. He ovat ikään kuin portinvartioita verojärjestelmässä. Nyt tästä syntyykin kysymys siitä, että onko kyseessä rooli, joka todella voidaan täyttää. Tässä myös neuvonantaja ei toimi väärinkäytösten paljastaja ja, ja Onko tällainen saavutettavissa? Siitä nähdään tiettyjä elementtejä Yhdysvaltain vaatimuksessa tässä kertokirjassa 230. Sen mukaisesti tiettyjä verolausuntoja voidaan julkaista vain siinä tapauksessa, että niiden mukaan transaktio todennäköisemmin onnistuu, jos se kyseenalaistetaan. Tässä täytyy olla melko kova vakaumus siitä, että järjestelmä toimii laillisesti. Ja yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntö tässä suhteessa, siinä hyväksyttiin käytännesääntöjä ammattimaiseen toimimiseen, jotka koskevat veroneuvonantajia. Siinä on PCRT, tällainen vapaaehtoinen järjestö, joka toimii alalla. Ja kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on pyytänyt, siellä on otettu käyttöön veroneuvontaan liittyvä tavoite, jonka mukaan ei pyritä parlamentin selkeän tavoitteen vastakkaiseen lopputulokseen tai selkeästi keinotekoiseen lopputulokseen, jossa pyritään hyödyntämään puutteita lainsäädännössä. Eli on ajateltu myös, että tämä ei koske suurinta osaa veroneuvonannosta, ja näin, toisin sanoen tässä sanotaan siis se, että ollaan tyytyväisiä siihen, Yhdistyneen kuningaskunnan veroneuvonantajat ihan jo luonnostaankin toimivat oikealla tavalla. Ja on aivan asianmukaista, että veroneuvonantajien tulisi rajoittaa tällaista aggressiivista verosuunnittelua. Kun puhutaan sitten näistä väärinkäytöksistä, niin on tärkeää katsoa myös muita osioita, jotka liittyvät rahanpesuvastaiseen lainsäädäntöön. Tämänhetkinen EU-direktiivi on kolmas direktiivi, neljäs tulee voimaan ensi kuusta lähtien. Molempi pohjautuu rahanpesuvastaisen työryhmän suosituksiin. Eli nämä ovat kansainvälisiä suosituksia – ja kaikki maat näissä tutkimuksissamme, mukaan lukien nämä mahdolliset veroparatiisit, ovat ne allekirjoittaneet. Tässä kannattaa samalla katsoa sitä, mitä tarkoitetaan rahanpesulla. hän on aika paljon monimutkaisempi käsite kuin mitä tavallisesti ymmärretään. Ensiksi siinä on kolme osiota. Ensinnäkin rikollinen toiminta, josta saadaan varallisuutta. Ja Rahanpesu on jonkunlainen toimi, jonka tavoitteena on äh, peittää tämä vauraus tai peittää sen taustalla oleva rikollinen toiminta. Eli aika laaja määrittely. Tärkeässä asemassa on nimenomaan tämä rikollisuuden käsite, ja Euroopan unioni on ottanut käyttöön tässä vaihtoehdon, jotta se toimisi vakavan rikollisuuden puitteissa eli josta tulee tällainen maksimirangaistus yksi vuosi vankilaa. Ja useissa maissa olemme saaneet nähdä, että veronkiertorikokset kuuluvat tähän luokkaan. Vuonna 2012 suositusten seurauksena neljäs rahanpesuvastainen direktiivi EU:ssa nimenomaisesti sisältää sellaiset verorikokset, jotka ylittävät tämän kynnysarvon sellaisissa rikoksissa, jotka muodostavat pohjan rikolliselle toiminnalle. Tästä huolimatta asiassa on erittäin tärkeä näkökohta, joka pitää ottaa huomioon, minkälaiset rikokset ovat kyseessä, jotka tavallisesti sisältävät tämänkaltaisia transaktioita. No, veronkierto tavallisesti koskee kotimaan verojen kiertoa. Veronkierto tietyssä maassa kohdistuu siihen, että vältetään tuon maan verojen maksusta. Siitä syystä ei ole aivan selvää, että muiden maiden veron, maissa tapahtuva verokierto kuuluisi suoraan rahanpesun piiriin. Tästä huolimatta todetaan, että rikollinen toiminta kuuluu rikollisen toiminnan piiriin myös toisessa maassa, sen täytyy kuitenkin kattaa myös tämän rikoksen määritelmä ja se on tiukempi määritelmä kuin mitä nämä rahanpesuvastaisen työryhmän suositukset vaativat, sillä usein vaaditaan tällainen kaksinkertainen rikollisuuden täyttyminen, eli rikollisuus yhdessä maassa pitää olla rikollista myös toisessa maassa. Ja näin tämä on tullut usein esiin rahanpesukysymyksissä. Kyseessä on tärkeä kysymys, johon palaan myös myöhemmin. Ja sitten ne vaatimukset, jotka liittyvät rahanpesutoimintaan. Juristit, ammattilaiset juridikan alalla ovat mukana vain silloin, kun transaktiot liittyvät omaisuuteen, omaisuuden siirtoon. Mutta myös veroneuvonantajat saattaa ottaa tähän mukaan. Ensinnäkin vaatimuksena on se, että täytyy noudattaa asianmukaista huolellisuutta suhteessa asiakkaisiin, täytyy tarkistaa asiakkaan taustat ja todellisten omistajien olemassaolo. Tämän lisäksi pitää raportoida epäilyistä, jotka liittyvät rikolliseen toimintaan kuitenkaan ilmaisematta tätä asiakkaalle. Paitsi sellaisessa tapauksessa, jolloin tämä salassapitovelvollisuus on olemassa. Ja tärkeä lisäys 4 direktiiviin koskee sitä, että näiden yritysten täytyy pitää luettelot todellisista omistajistaan – ja se lisätään myös näihin asianmukaista huolellisuutta vaativiin tutkimuksiin. Sitten mahdollisuus olla ristiriidassa riippumattomuuden tai vastuullisuuden kanssa löytyvät tästä. Selkeä velvoite ilmaista epäilyt ilman, että asiasta ilmoitetaan asiakkaalle, ovat ristiriidassa sen kanssa, että toimitaan asiakkaan etujen mukaisesti ja tuo konflikti on ikään kuin eti, eturistiriita. Mutta tietysti käytännössä säännöt, jotka soveltuvat näihin ammattilaisiin, on kirjoitettu huolella, jotta rahanpesuasetukset voitaisiin niihin integroida. Katsotaanpa nopeasti näitä ammatteja, joita olemme tarkastelleet. Öö, Tilintarkastus on usein itsesäänneltyä. Hyvin monissa maissa tilintarkastusammatissa on käytännessäännöt ja on valvova taho, joka tutkii rikkomuksia tässä suhteessa. Nämä vaatimukset ovat myös heikompia näissä veroparatiisin maissa ja monissa maissa tilintarkastajat voivat tarjota myös juridisia neuvoja. Yhdistyneessä kuningaskunnassa kuka hyvänsä voi kutsua itseään tilintarkastajaksi. Siitä huolimatta on tiettyjä tilintarkastuselimiä, jotka tarjoavat ammattipätevyyttä. Saksassa tilintarkastajat voivat tarjota tällä hetkellä veroneuvoja, mutta tätä muokataan sitten direktiivin mukaisesti. Luxemburg on erittäin hyvin tunnettu mm, veroparatiisin, jos näin voitaisiin sanoa, että siellä on suhteellisen vähän vaatimuksia, jotka koskevat riippumattomuutta tai vastuuta ja verosuunnittelu ja äh, tilitarkastajien toiminta ovat, kulkevat käsi kädessä. Ja näiden LuxLeaks-skandaalien aikana tämä kävi selvästi ilmi erilaiset veroasiantuntijat saivat silloin paljon töitä, kuten minun kaltaiseni henkilöt. Kypros, kuten todettiin, on myös investointikeskus, varsinkin entisen Neuvostoliiton maiden suunnalta. Sen tilintarkastajat ja kirjanpitäjät voivat tarjota palvelujaan kolmansille osapuolille. Yritysten veropalautukset täytyy pohjata niiden tilintarkastettuille taseille Sveitsissä. Sveitsi on tunnettu siitä, että tilintarkastusyritykset vievät eteenpäin verojärjestelyitä ja pyrkivät markkinoimaan Sveitsiä hyvänä kohteena investoinneille. Ja tässä nähdään, miten verokanta voidaan alentaa 35-15 prosenttiin. Punaisilla alueilla sanotaan, että pyrimme myös auttamaan teitä Eh, hoitamaan globaalit veroongelmanne. Ja näiden käyttötyömme avulla voimme usein vapaut- no, tarjota teille sellaisia etuja, jotka eivät olisi olleet muuten mahdollisia. Britannian neitsytsaaret myös voimakkaasti veroparatiisina orientoitunut maa. Offshore-yrityksen perustaminen kahdesta kolmeen päivään mitään säänneltyä tilintarkastus- tai kirjanpitoammattia ei ole olemassa. Ja lainsäädäntöä ei ole vielä siellä hyväksytty tässä suhteessa. Eli tässä muutama näistä tärkeimmistä kohdista. Sitten puhutaan sääntöjen täytäntöönpanosta. Ensinnäkin Veroneuvonantaja ammatti ei välttämättä ole erikseen määriteltynä useissa maissa. Muutama maa, kuten Saksa, on määritellyt erikseen tämän ammattivaatimukset. Toiset maat sitten, kuten esimerkiksi Yhdistynyt kuningaskunta, hoitaa tämän itsesääntelypohjalta, vapaaehtoispohjalta. Ja niillä saattaa olla erilaisia käytännössääntöjä. Puhutaanpa sitten vapaaehtoisesta veroneuvonnasta tai juridisesti määritellyistä tilintarkastajista. Meillä on tavallisesti kuitenkin sitten oma ammattijärjestönsä, joka ö, ottaa käyttöön eri säännökset. Niissä on erilaisia rankaisumenetelmiä, on erottaminen ammatista tai sakot. Miten tehokkaita tällaiset rangaistusmenettelyt ovat, tai nämä sääntelyelimet. Valitettavasti niistä tiedetään aika vähän. On suhteellisen vähän tietoa täytäntöönpanosta, varsinkin kun puhutaan veroneuvonnasta. Tilitarkastajien kohdalla saadaan nähdä, että voimakkaat täytäntöönpanon rangaistukset ovat käytössä yhdistyneessä kuningaskunnassa ja mitään kotimaisia sääntelyelimiä taas Britannian neitsyyssaarilla ei ole ollenkaan kun katsotaan lakimiesten ammattia voimakkaasti, tätä on säädelty yhdistyneessä kuningaskunnassa sen sijaan Britannian neitsyt saarella itsesääntely on voimissaan. Lainsäädännössä on otettu myös käyttöön mahdollisuus luoda tällainen valvontaeli, mutta kumpikaan ei ole vielä otettu käyttöön. Rahoituspalvelukomissio on pyrkinyt jonkun verran edistämään asiaa, ottanut käyttöön 400 000 äh, dollarin äh, sakon Mossack Fonsecalle vuonna 2016. Se vastaa suurin piirtein sitä rahamäärää, joka niiden transaktioiden kautta on prosessoitu. Ja sitten veroneuvonantaja yhdistyneessä kuningaskunnassa on jonkun verran aktiivista sääntelyä, vaikka tuo ammatti on vapaaehtoispuolta toiminnan vuonna 2015 54 valitusta, yksi virasta erottaminen, yksi yksi keskeytys on kaksi erottamista. Eli erittäin vähän lopputuloksia. Tästä huolimatta mielenkiintoisempi näkemys on se, että verolainsäädäntö myös pyrkii säätelemään tilannetta. Ja jälleen kerran yhdistyneessä kuningaskunnassa on säädöksiä, jotka eivät ole mitenkään ainutlaatuisia pelkästään yksi kuningaskunnalle. Myös muissa maissa on tämänkaltaisia säädöksiä. DOTAS ja POTAS ovat nämä lyhenteet. DOTAS koskee verokiertojärjestelyiden ilmoittamista, eli ammattilaiset, jotka vievät eteenpäin sellaisia verosuunnitelmia, joutuvat niistä raportoimaan veroviranomaisille. Ja veronmaksajat, jotka käyttävät järjestelyä, joutuvat myös raportoimaan veroilmoituksessaan kyseisen järjestelyn numeron. Eli nämä luvut on ilmoitettava veroilmoituksessa ja ammattilaiset, jotka eivät näitä velvoitteitaan täytä, voivat saada useitakin erilaisia rangaistuksia jopa miljoonan puntaan asti. Se, että julkisesti häpäistään tai pyritään tarjoamaan lisätietoa. Sitten toinen järjestely, POTAS, sellainen, joka vie eteenpäin verokirtojärjestelmiä. Tämä on julkinen määritelmä ja tällainen toimii ikään kuin pelotteena ja odotetaan, että se on riittävä. Äskettäinen järjestely myöskin johtaa siihen, että sellaiset ammattilaiset, jotka auttavat muita välttämään Yhdistyneen kuningaskunnan verotuksia offshore-yrityksissä, saattavat joutua maksamaan yli 100 prosenttia siitä verosta, jonka ovat, jota ovat auttaneet kiertämään. Onko näillä sitten näillä järjestelyillä vaikutusta? Yhden yrityksen pääjohtaja on todettu, että useat neuvonantajat ovat jo pyrkineet eroon näistä toiminnoista mahdollisimman pitkälti ja ihmiset, jotka mahdollistavat veronkiertojärjestelyjä, nyt joutuvat pohtimaan, millä tavalla tulee toimia. Suuryritykset ovat erittäin huolissaan ylipäätään minkäänlaista veroneuvonannosta ja siihen liittyvistä riskeistä. Ja pohtivat sitä, miten voivat antaa ylipäätään minkäännäköisiä neuvoja, jotka saattavat näyttää verosuunnittelulta. Eli näiden järjestelyiden pelotevaikutus, varsinkin suhteessa juristeihin voi olla aika merkittävä. Lisäksi on uutta ehdotettua lainsäädäntöä, jonka avulla on tarkoitus tarjota yrityksille vastuuta silloin, kun ne tarjoavat tällaista neuvonantoa. Tämä on aika monimutkainen ja tällä hetkellä parlamentin hallituksen vuoksi tätä asiaa ei ole viety eteenpäin. Lisäksi sitten kiertokirja 230 Yhdysvalloissa, joka sääntelee kaikkia ö, niitä toimijoita, jotka edustavat veronmaksajia, ö, koskee niitä. Siinä vaaditaan riippumattomuutta ja vastuukantoa. Siinä on vaatimuksia siitä, että toimijoiden täytyy välttää eturistiriidat asiakkaidensa välillä ja että aiemmat veroviraston työntekijät eivät saa edustaa ketään henkilöä sen jälkeen, kun ovat lähteneet veroviraston palveluksesta. Vastuukysymyksissä toimia ei saa toimia veropalautuskysymyksessä, jos hän tietää, että se on tietyllä tavalla kohtuuton. Eikä saa antaa neuvoja, jossa tukeudutaan siihen, että ajatellaan, että veroviraston tarkastus on epätodennäköinen. Näissä usein esitettiin myös tiettyjä lausuntoja, joissa vaadittiin olemaan kohtuudella tarkkoja ja täydellisiä. Samalla kuitenkin oli vain ongelmia määritelmän kanssa, että mitä se sisältyy. Tällä hetkellä se on siis vedetty pois tästä syystä. Sitten on täytäntöönpano elin, joka voi täytäntöönpanna merkittäviä rangaistuksia. Mutta katsoisimme nyt näitä päätelmiä myös samankaltaisia säännöksiä kaikissa maissa, vaikka selkeitä eroja on yksityiskohdissa. Samalla on ongelmia näiden sääntöjen koordinoinnin välillä, varsinkin silloin kun tarjotaan kumuloituja palveluita useita eri yrityksiltä eri maissa. Ja meidän johtopäätöksemme on se, että tarvitaan yhteinen veroneuvontastandardien standardien ydin kaikille välittäjille, riippumatta siitä, mitä ammattikuntaa he edustavat. Joku, joka voi tasapainoittaa riippumattomuuden suhteessa veroneuvonantajiin. Me olemme katsoneet kolmea mahdollista mallia. Yksi on tämä Yhdysvaltain kertokirja 230, josta tarjotaan käytännössääntöjä, jotka koskevat kaikkia veroalan ammattilaisia, mutta ottaa myös esille tiettyjä eturistiriitan vaaroja Se saattaa rajoittaa sääntöjen uskottavuutta ja veroasiantuntijoiden riippumattomuutta. Saksan lähestymistapa on se, että on yksi erillinen veroneuvonantaja ammatti, joka säilyttää riippumattomuuden, mutta vaarana on se, että kaikki ammattilaiset eivät kuulu sen piiriin. Yhdistyneen kuningaskunnan lähestymistapa sitten taas vapaaehtoisuus, joka voi sisältää lakimiehet ja kirjanpitäjät, mutta siinä on kuitenkin sitten käytännössä joka nimenomaisesti koskevat veroneuvonantajia. Ja on pyritty tasapainottamaan julkinen etu ja asiakkaan etu. Suosituksemme on siis, että meillä olisi EU-puitteisto, joka muistuttaa ensimmäistä ja kolmatta vaihtoehtoa, joka toimisi parhaiden käytäntöiden edistäjänä. Ja siinä keskityttäisiin siihen, että katsottaisiin niitä ammattilaisia, jotka antavat neuvoja. Ja siinä samalla vahvistettaisiin sääntöjen uskottavuutta ja täytäntöön pantaisiin ähm, niitä, samalla otettaisiin käyttöön erillisiä, riippumattomia ähm, itsesäätelymahdollisuuksia ammattilaisille. Ja meidän mielestämme tämä hetkinen lainsäädäntö unionissa tasolla olisi ongelma, koska jäsenvaltioiden välillä on niin paljon eroja, mutta tällainen hyvien käytänteiden puitteisto, jota tuetaan sitten vertaisarvioinnilla, olisi kaikkein optimaalisin. Tavoitteena on tarjota sellainen järjestely, joka rohkaisee sääntöjen noudattamisen asettamatta kuitenkaan liian korkeita vaatimuksia. Meillä on myös monia muita ehdotuksia. Yksi niistä on se, että vaaditaan verokiertojärjestelyiden järjestelystä ilmoittamista, ottaa käyttöön paremman hallinnon vaatimuksia. Ne saattaisivat sisältää varsinkin avoimuuden ja sen, että vierasmaassa tapahtuva veronkierto olisi myös verorikos. Ja että veronkiertoa pidetään rikoksena myös veroparatiivisissa jossa itsessään tällaisia vaatimuksia ei ole. Kun halutaan ymmärtää näiden ammattilaisten riippumattomuutta, se on osoittautunut aikamoiseksi haasteeksi. Mutta meillä täytyy olla riittävä ymmärrys suhteesta riippumattomuuden merkityksessä ja julkisen intressin suhteen. And, uh, without... Kiitos oikein paljon. Pidemmittä puhetta. avaan puhujalistan. Annan esittelyiden puhua ensin. Edustaja Kuvo, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon näistä alustuksista. Hyvin kattavia esityksiä. Hienoa, jos voimme päästä myös yksityiskohtiin ja tutkia niitä tarkemmin. Haluaisin lähteä liikkeelle viimeisestä esityksestä. Hyvin tärkeitä suosituksia meille täällä. Mainitsitte sen, että pitäisi kehitellä EUn puitteet yhteisiksi EUn eettisiksi standardeiksi veroneuvojille. Mitä keskeisiä tekijöitä näissä puitteissa pitäisi olla? Voisitteko antaa vähän lisätietoa siitä, mitkä olisivat keskeisimmät tekijät siellä? Ja lisäksi hyvin tärkeä asia poliittisena suosituksena sanoitte, että pitäisi olla rikkomus, jos ammattilaiset tukevat veropetoksia. Tämän pitäisi liittyä myös yrityksiin. Mitä esteitä näette tässä työssä tällä hetkellä? Se olisi tärkeää tietoa meille. Sitten ensimmäisen alustuksen vielä lyhyesti, jos sallitte – välittäjien ja neuvonantajien rooli. Jälleen olisin sitä mieltä, että minusta kysymys olisi, miten onshore länkäyttöalueilla kuten meillä, pitäisi lisätä painetta, mihin toimiin pitäisi ryhtyä. Jos voisitte ehdottaa jotenkin, minkälaisia rampesun vastaisia standardeja meidän pitäisi käyttää. Se olisi meille arvokasta tietoa. Kiitos. Puheenjohtajan mikrofonia. Ensimmäinen puhuja EPPstä saa puheenvuoron. Okay, we have now... Ei vaan nyt vastaus esittelijän kysymyksiin. Pahoittelut, olkaa hyvä. Jos voin vastata minulle esitettyihin kysymyksiin ensin. sääntöjen puitteet. Keskeinen tekijä olisi hyvä käytös. Eli että neuvonantajien selkeästi pitäisi neuvoa veropetoksiin, verovilppiin. Sen pitäisi olla itsestään selvää, mutta ei myöskään sellaisin järjestelmiin, joita voitaisiin pitää väärinkäytöksinä. Me katsomme näitä eu direktiiviä, sitä eroa, joka tehdään – veronkierron välttelyn osalta ja sitten aggressiivisen välttelyn, joka selkeästi menee yli hyväksyttyjen standardien, selkeästi menee yli siitä, mitä lainsäätäjä piti mahdollisena. Meillä on jo joitain määritelmiä. Varmasti kannattaisi katsoa jotain, joka tukisi tätä lähtökohtaa, mutta se syy, Syy sille, että ehdotamme puitteita on se, että standardien pitää heijastella tilannetta eri jäsenvaltioissa. Eli tärkeää on se, että luodaan puitteet, jossa on ikään kuin minimivaatimukset, joihin jäsenvaltioiden pitäisi tutustua, jotta voidaan kehitellä kansallisesti sopivia toimia. Toinen kysymys liittyi esteisiin, jotka liittyvät vastuun laajentamisen yrityksiin asti peruseste on se, että tämä on melko hankalasti määriteltävissä ja rangaistukset pitäisi koordinoida niin, että nähdään mitä haittaa veronmaksajille tulee. Eli yhdistyneessä kuningaskunnassa tehty ehdotus sisältää sen, että velvollisen on pitänyt syyllistyä rikkomukseen ja veroneuvonnan on pitänyt auttaa tämän rikoksen toteuttamisessa. Ja sitten on vielä firma, jossa neuvonantaja – on mukana, jolla ei ollut toimia käytössään tai ei ollut riittäviä toimia käytössä, jolla estettiin tämä tapahtuma tai ei käytetty näitä. Eli yritykset voivat sanoa, että oli olemassa säännöt, jotka olisivat oikeastaan estäneet tämän. Tai sitten on kyse pienestä yrityksestä, joka ei ole näitä menetelmiä vielä hyväksynyt. Olkaa hyvä. Voitte lisätä vielä jotain. Kiitos kysymyksistä. Tässä oli varmasti monia vaihtoehtoja. Voitaisiin ehkä erotella pankit ja kaikki muun tyyppiset neuvonantajat ja välittäjät meidän työmme pohjalta. Minusta tuntuu, että keskeisin ongelma osempien neuvonantajien osalta nähdään, että jos mennään pidemmälle kuin Taftin esittämät suunnitelmat, mutta täytäntöönpano on tärkeää. Valvonta, seuranta, ehkä rangaistukset. Ehkä niin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota kuin mitä tähän mennessä on tehty. Jos katsotaan pankkia, niin sielläkin täytäntöönpano on hankala. Raportointi ennen kaikkea. Koska on oikeastaan velvollisuus raportoida epäilyttävistä toimista – valvojia pitäisi tukea tekemään enemmän, jotta voidaan huolehtia siitä, että sääntöjä noudatetaan ja raporttien seurantaa enemmän kuin eri välittäjiltä näitä raportteja tulee. Ja sitten ihan viimeinen seikka, jonka haluaisin mainita. Alustuksessani viittasin pankkien rooliin siinä, että pankki tarjoaa pankkitilit, mutta pankki on myös mukana näiden maksujen tilisiirtojen toteuttamisessa – suhteessa offshore-pankkeihin. Tämä olisi toinen reitti siis. Näin voitaisiin painostaa näitä käyttöalueita tekemään yhteistyötä EU-aloitteiden kanssa. Taidan päättää puheenvuoroni tähän. Kiitos. Kiitos, edustaja Niedermayer. Kiitos. Tämä, nämä olivat tiukkaa tavaraa, paljon teknisiä yksityiskohtia, mutta muutama asia joissa näin ongelmia. Ensimmäinen koskee pankkeja ja jatkan sitä, mitä te juuri sanoitte. Sanoitte, että, että se, että pankkien täytyy tuntea asiakkaansa, että sen lainsäädännön täytäntöönpano ei ole riittävä tai tehokas. Ja että on myös rajoituksia siitä, ähm, mit, mikä on tämä täydellinen, todellinen omistaja. Ja sitten haluaisin kuulla, te näette ongelmia näiden kolmansien osapuolten tilien kanssa. Eli miten tehdä, kun lakimies avaa pankkitilin, mutta sitä käytetään asiakkaan tarpeisiin. Mainitsitte myös, että Mossack Fonseca on saanut toimiluvan toimia trustina monilla alueilla. Täyttävätkö ne omat velvollisuutensa, koska kyllä varmasti otetaan velvollisuuksia näille edellytyksiä ihmisille, jotka perustavat trusteja. Sitten toiselle puhujalle, te puhuitte usa säätelystä, tämä testi, joka vaatii tämä testi, joka vaaditaan, niin onko suurempi mahdollisuus päästä sitä läpi kuin, kuin epäonnistua? Tämä on aika heikko testi, koska te puhutte arvioinnista 51 versus 49. Riittääkö se ja johtaako tämä veroneuvojien kohtuulliseen toimintaan? Ja sitten on suuria eroja siinä, miten jokin asetus täytäntöön pannaan esimerkiksi eh, Isossa Britanniassa, jossa ollaan tiukkoja, tai sitten Brittien Neitsytsaarilla, jossa ei toimeenpanna oikeastaan mitään. Joten eh, asiakkaat eivät välttämättä aina ole nämä kaikkein rehellisimmät asiakkaat, vaan he etsivät nimenomaan paikkaa, jossa kiertää lainsäädäntöä. Kiitos. Se, mitä tapahtuu kaikkein eniten AML, CFT, eli rahanpesu ja terrorismin rahoituksen estäminen ja asiakkaan tunnistettavuus, KYC. Usein käytetään tätä alempaa asiakkaan tunnistamisen customer due diligence lainsäädäntöä Omistajuudesta siinä tämä ei ole niin suuri kysymys, koska tämä äh, varsinaisten omistajien rekisteri, jossa on tämä kynnys, onko se 20 prosenttia, jos en ole väärässä, se on julkaistava. Ja jos on alle tämän 20 äh, prosenttia, niin sitten ei tarvitse äh, ilmoittaa sitä. Ja sitten, että olisi vaarana, että tulee ihmisiä, joilla, eh, että kun on yksi omistaja, se muuttuukin viideksi tai kuudeksi omistajaksi. Tämä kynnys eh, saattaa luoda porsan reikiä sille, että luodaan uudenlaisia rakenteita. Ollakseni rehellinen, en oikein tiedä, miten tämä kolmasen osapuolten eh, tilit äh, eri maissa, miten se äh, toimii lakimiehet, äh, lainsäädäntö, joka koskee niitä, on, on, on erilainen eri maissa ja miten tätä kolmansien osapuolten tilejä eri toimiin käytetään, sekin saattaa erota. Ehkäpä tätä kannattaisi tutkia edelleen. Ja missä määrin Mossack Fonseca täytti kaiken lainsäädännön, joka liittyy trusteihin Panamassa, Seychelleillä, Britannian Neitsytsaarilla. Tässä on tiettyjä oikeudellisia toimia, mutta en oikein tiedä missä vaiheessa se prosessi on menossa, ovatko he joutuneet syytteeseen vai ei. One minute, yes, certainly. Um, I, un- I understand your concern about the fragility of, of the US test. Olitte huolissanne USA-testin äh, heikkoudesta, mutta kontrastina on se, että ennen kuin tätä testiä otettiin käyttöön, niin oli äh, neuvonantajia, jotka antoivat äh, positiivisia lausuntoja, jossa lopputulos oli aina hyvä, joten tämä on muuttunut. Ja esimerkiksi standardit, jotka koskevat Ison-Britannian neuvonantajia, ne yleensä välttävät sitä, että joutuvat tekemisiin määräisten elementtien kanssa. Monet pesevät kätensä ja sen vuoksi tällaiset käytännössäännöt säännöt ovat tärkeitä. Mutta kun puhutaan kierrosta, niin on aina ihmisiä, jotka ovat valmiita oikaisemaan ja suoristamaan lainsäädäntöä. Well, thank you. And uh, now it's my turn on behalf of S- Kiitos nyt minun vuoroni sd ryhmän nimissä. Ja nyt haluaisin kysyä, mitä sanoisitte niille, jotka sanovat, että ammatti salaisuuden nimissä raportointi, pakollinen raportointi veroviranomaisille ei ole mahdollista. Ja sitten Miten kun ajatellaan, miten ammattivälittäjien toimia toteutuu, miten siirrytään tehtävästä toiseen, miten tämä riippumattomuus toteutuu. Esimerkiksi Portugalissa, jos ajatellaan lainsäädäntöä, siellä on ihan vähän pieniä sanktioita tai sakkoja, jos mitään viestiä ei lähetetä. Ei mitään välttämätöntä toimintaa, sitovaa toimintaa veroviranomaisten osalta ja ministerit, jotka ovat hyväksyneet tätä, ovat nyt edustamassa välitteet. Yksi johtaa pankkia, toinen on Ernst Youngin neuvonantaja. No, aluksi. Tuo, mitä siirrytään tehtävästä toiseen. En oikein tiedä, miten tätä pitäisi ajatella, koska tällainen Tieto on tärkeää veroviranomaisille, se miten käytännön työ toteutuu. Et en haluaisi siis sitä täysin estää, mutta samantyyppiset säännöt kuin ovat esimerkiksi Yhdysvalloissa vaativat tietyn ajanjakson tieden tauon tuon väliin. Se on tärkeää ja erityisesti se, että jos on jonkinlainen ilmoitus, Menetelmä veroviranomaisten on suhtauduttava siihen vakavasti, koska veroviranomaisille on tärkeää tietää näistä menettelyistä nopeasti, niin että ne voidaan sulkea pois lainsäädännön kautta salassapidosta. Tässä on kyse usein siitä, että esitellään näitä menetelmiä, kun niitä ensin tuodaan markkinoilla, ei silloin, kun yksittäiset asiakkaat käyttävät niitä. Eli siinä vaiheessa, kun luodaan näitä järjestelmiä, myöhemmin sitten yksittäiset asiakkaat niitä käyttävät. Niin sitten ammattisalaisuudet salassapitokysymykset, niin sitä juuri tarkoitin, että ilmoittaminen liittyy juuri siihen, mitkä ovat takaa löytyvät järjestelmät. Kyse ei ole niinkään yksittäisistä henkilöistä. Tämä liittyy siis salassapitoon, joka neuvonantajilla olisi yksittäisten käyttäjien osalta, vaan tässä ilmoitetaan vain sitä, että tällainen järjestelmä on olemassa. Ja nyt siirrytään Edustaja Louis Michelin, alderyhmän nimissä. Ei anteeksi. Pärtykkä, ECRn nimissä. Ja, vielen Dank, ich will auf Deutsch sprechen. Kiitos paljon, puhun saksaa. Kysymykseni osoittaisin herra professori De Kroonille. Te puhuitte paljon toimijoista ja teillä oli mielenkiintoista tilastotietoa. 60 prosenttia – tutkinnan mukaan näistä tunnistettavista toimijoista tulivat Aasiasta EUn yhteisosuus kahdeksan 8 prosenttia, Yhdysvaltain noin kaksi. Tämä ilmeisesti liittyy siihen, miten monia henkilöitä tunnustettiin, eikä siihen, mikä oli pääoman määrä, mihin tämä liittyy. Eli voisitteko vielä kertoa pääomavirroista ja voisitteko kertoa silloin, minkälainen suuruusluokka olisi kysyssä? Voisi olla, että yksittäiset alueet ovat voimakkaammin edustettuna. Jos ajatellaan rahasummia, eikä niinkään toimijoiden lukumäärää. Toinen kysymys liittyy siihen, että sanoitte, että perustelut ovat erilaiset offshore-toiminnassa esimerkiksi, että erotilanteessa piilotellaan varallisuutta – omalta vaimolta tai rahanpesun takia piilotella rikollista toimintaa, kun on niin erilaisia syitä, niin tarvittaisiinko näiden ratkaisemiseen eri juridisia ratkaisuja. Jos halutaan piilotella rahaa omalta vaimolta, niin silloin tarvitaan varmaankin eri rakenteita kuin silloin, jos halutaan rahan pesua toteuttaa. Silloin ehkä pitää tehdä monenlaisia siirtoja yritysten kautta, jotta tämä pesuefekti saadaan aikaiseksi. Muuten ehkä sitä voitaisiin piilotella niin, että se on rahaa ihan hiljaksen lojuu jollain tilillä. Eli pitäisikö tämä juridinen rakennelma, jos ajatellaan offshore-järjestelmiä, pitäisikö tätä jaotella vähän sen mukaan, mitä varten tällainen rakennelma luodaan. Eli nämä perustelut, syyt, jotka varmasti nähtiin, ja osittain voitte spekuloida, Voisimmeko saada vähän selkeämmän kuvan siitä, että katsottaisiin, minkälainen yritysrakennelma on. Kiitos. Thank you for your question again. Kiitos kysymyksistä. Jälleen minusta tuntuu, että tämä on yksi keskeisimmistä kysymyksistä, joka analyysissä tuli esiin, että meillä on tietää vain siitä, miten monia yksikköjä on, eikä siitä niinkään, mitä siellä yhden yksikön sisällä tapahtuu. ICJ sai periaatteessa paljon asiakirjoja, mutta me olemme saaneet vain tietokoneessaan tietoa yksiköstä itsestään, mutta ainoastaan nimi ja välittäjä, joka on ollut mukana, osakkeenomistajat ja johtajat, jotka ovat siinä mukana. Tämä on se tieto, jonka pohjalta me työtämme teemme, joten emme pysty paljon tekemään yksikön sisäisestä toiminnasta. Meidän on keskityttävä siis näihin lukuihin valitettavasti. Siksi sanoinkin, että vaikka yksikön määrä laskee, toiminta ei välttämättä vähene. Ja sitten perustelut syyt. Tässä harjoituksessa lähdettiin pitkälti liikkeelle siitä, mitä ICJ ja muut osalliset ovat tehneet Panama-papereiden vuotamisen jälkeen. Mielenkiintoinen ajatus. Ehkä tietoteknologia mahdollistaisi tämän, mutta on otettava myös huomioon se, että kun ajatella monimutkaisia rakenteita, jotka ovat ehkä enemmän mukana rahan pesussa ja siinä, että piilotellaan varoja. Vaikuttaisi todennäköiseltä, että Panama-papereissa paljastetaan vain osa tästä koko rakenteesta, joten emme välttämättä näe kaikkea, ehkä vain yksi tekijä, yksi toimija sieltä koko ketjusta. Eli voisimme ehkä saada melko epätarkkoja arvioita. Hyvin täsmällisen tiedon saaminen olisi erittäin hankalaa. Ehkä mahdollista, mutta hyvin haastavaa joka tapauksessa. Okay. There was a change here. Uh... Meillä tuli puheenjohtajan muutos täällä. Tervetuloa kaikille. Ja haluamme kunnioittaa tulkien ja kaikkien muidenkin työaikaa en toinen päivä toukokuuta, joten pyrin puhumaan hyvin täsmällisesti. Seuraava puhuja on Louis Michel alleryhmän nimissä. Je ne vous promets pas d'être concis comme vous le souhaitez. En voi kyllä luvata puhua niin lyhyesti niin kuin toivotte, koska olen kyllä siihen ihan väsynyt. väsynyt. Ja nyt kun kuultiin näin pitkät selvitykset, niin ei tässä nyt kyllä voi näitä kysymyksiä esittää ihan kahdella sanalla. Ensimmäinen kysymys mitä mieltä olette velvollisuudesta, joka suunnataan pankeille ja niiden lakimiehille valvoa tilannetta silloin, kun kysymys on merkittävästä valvonnasta yrityksistä, eli muusta kuin osakkeen omistajiin kohdistuvasta edusta? haluaisin selkeämmän näkemyksen siitä, millä tavalla tässä voidaan hyödyntää yritystä. Tämä tietysti täytyy olla myös muiden nähtävässä, jotta se voidaan varmistaa. Toiseksi, kun puhutaan tästä rahanpesuvastaisesta direktiivistä, niin Siinä puhutaan yritysten todellisten omistajien tuntemisesta ja yrityksillä on kesäkuuhun 2017 aikaa ryhtyä riittäviin toimenpiteisiin, jotta nämä säännökset olisivat transponoitu kansalliseen lainsäädäntöön. Haluaisin tietää, miten pitkällä tässä ratifiointiprosessissa ollaan, samalla kun tiedetään, että olemassa oleva yritys, lainsäädäntö on sellainen, vaihtelee voimakkaasti maasta toiseen. Kuten totesit lopuksi kaksi poliittista pohdintaa, hyvät kollegat. Olen sitä mieltä, että meidän valiokuntamme tänä päivänä tarvitsee nopeasti käytävää keskustelua siitä strategiasta, jonka aiomme hyväksyä Panama-paperin kysymyksissä. Joko tämä valiokunta päättää työnsä kunnianhimoiseen tavoitteeseen ja esittää suositukset, aivan kuten tämä toinen puhuja täällä määritteli pakolliseksi maksimaaliseksi perustaksi, joka määrittelee jäsenvaltioiden velvollisuudet. Ja tietysti meidän tehtävänämme on silloin asettaa tämä haaste jäsenvaltioille tämän kaltaisessa uudistuksessa kaikkien suositusten mukaisesti. Ja meidän täytyy ennen kaikkea saada julkinen mielipide tietämään, kuka toimii tässä kysymyksessä Euroopassa, joka on erittäin vakava kysymys. meillä on siis vaihtoehto, tai sitten meillä on tietysti tämä toinen vaihtoehto. Eli viedään tällaista pienten askelten politiikkaa eteenpäin, tehdään parempaa yhteistyötä, paremmin paljastetaan tilanteita, mutta samalla kuitenkin jatketaan tällaista turhan puhumispolitiikkaa, joka ei riittävästi pureudu tähän asiaan. Minä suhtaudun myönteisesti siihen, että me todella saamme aikaiseksi todellista politiikkaa, jonka avulla nähdään, mitä tietä aiomme seurata. So now uh, two minutes left for the answer, unfortunately. jäljellä kaksi minuuttia aikaa vastauksille. Well, the, the, the second uh, question was about... Toinen kysymys koski rahanpesuun vastaisen direktiivin täytäntämistä. Sitähän ei tarvitse täytäntöpanna ennen kuin vasta ensi kuussa, eli toivottavasti jäsenvaltiot ovat edistäneet näitä asioita ja on hyväksytty lainsäädäntöä täytäntöönpanon mielessä. Ja tietysti ajatus siitä, että meillä on näiden todellisten omistajia koskevat rekisterit, on hyvä, kun pyritään auttamaan ammattilaisia ymmärtämään, mitä velvoitteita heillä on ja varmistamaan se, että ei helpottaa tämän kaltaista toimintaa. Register of like involved uh, persons. Ja sitten vielä tästä rekisteristä. Näistä, no, kysymys on yksiköistä, jotka ovat uh, useimmiten EU-lainsäädännön ulottumattomissa – joten jotta voitaisiin olla tehokkaita näiden rekistereiden pitäisi kattaa myös nämä yksiköt ja niihin kuuluvat ihmiset. Ja sitten usein nämä osakkeenomistajat ovat myös tavallaan nimellisiä toimitusjohtajia, eli toimivat tällaisena suojana, eivätkä itse kuitenkaan ole varsinaisia toimijoita. Joten tämä on asia, joka huomioidaan silloin, kun tämä tai pitäisi huomioida, kun tällainen rekisteri muotoillaan. Uh, Kiitos oikein paljon. Seuraava puhuja on edustaja McCarthy Kuesta. Samaa ryhmä kuin minun, että en, en puutu puheaikaan. Germans picking on the Irish. Um... Ihan niin kuin yleensä saksalaiset nokkivat irlantilaisia. No, äh, kiitän äh, esit- tai, tai tutkijoita näistä heidän puheenvuoroistaan ja Jotkut kommenteista, joita halusin esittää, tai jotka esitit, esitimme ryhmästämme, on otettu mukaan tähän tutkimukseen. Muutama asia ensin näistä neuvonantajista ja välittäjistä. Ensinnäkin kysymys kielestä. Välittäjä terminä on meidän mielestämme kuulostaa positiivisesti juristilta esimerkiksi vaikka usein kysymys on laittomista taloudellisista rakenteista, joten ehkäpä jokin toinen termi olisi parempi kuin välittäjä, kuten esimerkiksi mahdollistaja tai joku, joka kuvaisi enemmän sitä, mitä ne oikeasti tekee. Minä tiedän, että lainsäädännössä Irlannissa käytetään sanaa promoter, promottori, ja ehkäpä se olisi selkeämpi, parempi kuvaus kuin me siitä asiasta, mistä täällä puhutaan. Onko teillä sitä näkemystä? Sitten näistä suosituksista. Tutkimuksessa äh, suositellaan äh, itsesäätelyä, avoimuutta ja niin edelleen. Tämä on asia, jonka me olemme oppineet tässä tutkimusvaliokunnassa, nimittäin se, että meillä on rajoituksia, kun pyritään estämään offshore-toimintaa törmäsittekö te näihin rajoituksiin tutkimuksessanne? Ja toinen puhuja, onko hänellä esimerkkejä parhaista käytänteistä ja positiivisista kokemuksista jäsenvaltioissa, jotka liittyisivät tähän Hadloohon? Ja komission ehdottaa sanktioita välittäjille, jos ne eivät täytä tiedonanto- tai ilmoitusvelvollisuuttaan. Kaksi minuuttia, puheenjohtaja. Huomasin. So thank you for your questions. Uh... Kiitos näistä kysymyksistä. Välittäjistä eri nimityksistä. No, näitä välittäjiä on niin paljon, ei ole kysymys vain neuvonannosta, vaan siihen liittyy myös näiden yritysten tai offshore-rakenteiden perustaminen ja ylläpitäminen. Joten tämä promoter-termi voisi olla liian kapea kattamaan koko tätä prosessia, mutta ymmärrän varsinkin tästä ensimmäisestä osasta, jos katsotaan vain tätä neuvonanto-osiota, niin tätä voisi miettiä. Ja mitä tulee itsenäisyyteen ja vastuuteen näissä suosituksissa, minä olin mukana tekemässä myös tätä Ianin raporttia, niin minä pidän hänen raporttinsa suosituksia parempina, koska sen äh, me menemme hieman pitemmälle. Joten ei ole kysymys, että me tässä vain edistäisimme tätä soft law-puolta. I, I would agree with that. Olen samaa mieltä tästä äh, kommenteistasi välittäjistä koska ei ole kysymys ainoastaan näistä tavallaan promoottoreista, vaan, vaan siitä, että tässä on mahdollisimman laaja termi, koska tämä kattaa niin paljon. Mitä tulee itsesäätelyyn, osa suositustamme on, että nämä edustavat elimet eivät tekisi asetus, asetuksia, tai asetuksia, vaan ihan muut tahot. Ehkäpä meidän pitäisi laajentaa näitä suosituksia ottamalla mukaan ajatus, joka otettiin juuri esiin Isossa Britanniassa. Ja se, että olisi tällainen valvova elin eh, itse sääteleville elimille eh, rahanpesupuolella. Se, että olisi jonkinnäköinen vero eh, käytänteille, ei ainoastaan parhaat käytänteet, vaan vertaisarvio. Tämän täysin puhtaasti ole pelkästään ää, itsesäätelyä, mutta joten mitä tulee parhaisiin käytänteisiin, niin ne alueet, joissa on otettu käyttöön näitä ilmoitusvelvollisuuksia ja, ja muita järjestelmiä ja niihin, liittyviin, ja niihin, ja niihin liittyvät myös sanktiot ja rangaistukset, ja yksi asia, mitä voitaisiin vahvistaa, on varmasti se, että miten siinä suhtaudutaan offshore-toimintaan ja miten määritellään esimerkiksi verorikos, joka on rikos kansallista, kansallisia tuloja vastaan. Mutta muut maat eivät voi sekoontua toisen maan lainsäädäntöön, verolainsäädäntöön mutta EU-direktiivien kautta ja muilla elementeillä, joita voitaisiin OECDn kautta ottaa käyttöön liittyen esimerkiksi vastavuoroiseen auttamiseen. Ja silloin voisimme miettiä, että tämä otettaisiin myös tähän veropuolelle mukaan. Pascal Durand pour le vert. Seuraavana Pascal Durand vihreiden nimissä. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Hyvin, hyvin nopeasti. Kolme pientä kysymystä joihin haluaisin kuulla näkemyksenne. Ensimmäinen niistä liittyy välittäjien asemaan. Ettekö ole sitä mieltä, että jos niitä pidettäisiin tässä petoksen tekijöinä myöskin, niin tässä voitaisiin saada parempi malli toimia. Eli kaikkia välittäjiä pidettäisiin myöskin avustajina rikokseen. Toiseksi Nämä käytännöt, jotka ovat ottaneet esille, jotka koskevat äh, näitä mielipidekirjeitä, jotka mahdollistavat sen, että voidaan tietyt toimijat jättää lainsäädännön ulkopuolelle ja jättää näiden aikomuskirjelmien katettavaksi. No, oletteko sitä mieltä, että tämä jossain vaiheessa kielletään? Ja kolmas kysymys. Meillä puuttuu tietoa asukkaista. Eli verohallinto ei enää saa tietoa siitä, kun henkilö on asukkaana siinä maassa, jossa toimitaan. Oletteko nähneet näissä asioissa, että määrät olisivat lisääntymässä? Ja jos näin on, niin onko teillä ehdotuksia tai ratkaisuja siihen, millä tavalla voitaisiin toimia? Kiitoksia. Well, regarding the status of, of intermediaries as, as... Kun puhutaan näistä välittäjistä rikoksentekijöinä, niin tietysti riippuu siitä, mitä nämä itse asiassa suoraan tekevät. Joissain tapauksissa tämä lainsäädäntö, josta keskustelu, joka koskee vastuuta, niin vastuu yksittäisestä avunannosta on nimenomaan niin kuin avunantoja yllyttämistä – mutta jos neuvo, joka on annettu, on yleinen luonteeltaan ja täytäntöönpano on tapahtunut muiden toimijoiden puolesta, niin silloin on kyllä vaikeampi osoittaa toteen, että kyseessä on yhdessä toimimista. Tämä on nimenomaan yksi niistä ongelmista näiden neuvoantajien verkostossa, joka kehittyy. Ja kysymys on siitä, mitä voidaan itse asiassa osoittaa. Ja minä olisin myös sitä mieltä, että nämä lausunnot ovat tärkeitä. Tässä saattaa olla erilaisia juridisia rakennekysymyksiä, jotka ovat tärkeitä juristina toimiville. Enkä ole varma siitä, että tiukka sääntö verotuksessa olisi hyödyksi, koska on useita transaktioita, joissa on veroelementti, joiden tavoitteena ei ole toimia väärinkäyttävästi. Ja transaktiossa on tärkeää se, että toimijoilla voi olla luottamus veroneuvonantajiin. Uh, Yksi kysymys jäi jäljelle kaksoiskansalaisuuden osalta. Uh, um, money for, for residents. Uh- Periaatteessa, mitä tulee asukkaisiin ja lisääntyvätkö nämä menettelyt. En ole ihan varma. Viime vuosina on nähty, että useimmat maat tarjoavat tällaisia vaihtoehtoja. Mutta tämä asia pitäisi kyllä vielä tarkastaa. Onko tämä yhä tärkeämmäksi käyvä kysymys? Panama-papereissa nähtiin ainoastaan, että jotkut maat ovat yliedustettuna ajatellen kansalaistensa määrää. Jotkut nimet eivät ehkä tule tietystä maasta, jossa tiedämme näiden henkilöiden asuvan. Tämän verran sanoisin ainoastaan perustuen Panama papereihin. As far as I can see... Kiitos. Käsittääkseni FDD ja ENF eivät ole kertoneet puhujia ensimmäiseen paneeliin. Eli jos ryhmät eivät protestoi, niin viimeinen puhuja EPPstä Edustaja Rosati, käsittääkseni. Yes, thank you, Chairman. Kyllä, kiitos puheenjohtaja. Käsittääkseni nämä välittäjät, jotka mahdollistavat toiminnan, ovat kahtalaisessa järjestelmässä, itse säätely ja ulkoa tuleva säätely, eli suhteessa eri maissa. Mutta olen myös ymmärtänyt, että tämä ei ole kovin tehokas järjestelmä, jos pyritään estämään se, että nämä ammattilaiset sekaantuvat haitallisiin verokäytäntöihin. Niin monia tapauksia on nyt nähty, että voidaan suhtautua hyvin kriittisesti koko järjestelmän toimintaan sekä ulkoisen että itsesääntelyyn. Mikä kantanne on? Pahoittelen, että tuli myös en kuullut ihan alusta asti alustuksianne, mutta mitä mieltä olette siitä, että asetettaisiin paljon tiukemmat oikeudelliset vaatimukset juristeihin, asianajajiin, veroneuvojiin, jotta kiellettäisiin kerta kaikkiaan osallistuminen kaikenlaiseen verosuunnitteluun ja että tällaiset tapaukset raportoitaisiin veroviranomaisille, jos sellaisia tapauksia esiintyy. Ja voitaisiinko käytännössä toteuttaa tällaista järjestelmää ja missä määrin tällaisissa tapauksissa voidaan yhdistää tarve huolehtia asiakkaan eduista ja yhdistää tämän vaatimuksen noudattaa oikeudellista velvoitetta päättää olla osallistumatta vilpilliseen toimintaan ja raportoida, kun ajatellaan asiakkaan haluja laillisesti tai laittomasti vähentää verotaakkaansa. No, tuon mielenkiintoinen ja haastava puheenvuoro. Keskeisin kysymys kai on tuo osallistuminen verosuunnitteluun mitä verosuunnittelulla tarkoitetaan tässä yhteydessä. Selkeästi ammattilaisten ei pitäisi edistää veropetoksia tai verovilppiä. Tämän pitäisi olla itsestään selvää. Huolena kuitenkin on se, että monet offshore-rakenteet sisältävät tuollaisen veropetoksen mahdollisuuden. Entä onshore-neuvonantajat on vaikeampi nähdä, osallistuvatko ne veropetoksiin. Toinen huolenaihe on verosuunnittelu, haitallinen verosuunnittelu, jonka kautta pyritään manipuloimaan verolakia. Tavoilla, jotka eivät ole lainsäätäjän ajatuksen mukaisia. Usein kun puolustellaan tällaista toimintaa, lähdetään liikkeelle siitä, että sanotaan, että kyllä, mutta tämä on ihan täysin laillista. Mielestäni tuelle sopiva vastaus, kun koko ajatus on se, että tämä ei ole nyt ihan täysin ainakaan lainsäätäjien ajatusten mukaisia toimia. Tämä perustuu ajatukseen siitä, miten tulkitaan lainsäädäntö, että tämä tulkinta on validi ja se pitää voida osoittaa aikanaan. Mutta tässä perustetaan toiminta siihen, että esitetään juuri tuota laillisuutta ja tuntuu olevan hyvin hankala ennalta tietää, mihin tuo linja vedetään. Siksi me pidimme käytännössä suositusta parempana. Että sanotaan ammattilaisille, että teidän pitää pohtia tätä, teillä on velvollisuus olla ylittämättä näitä rajoja. Ja ammattilaisina myös pohtia sitä, missä rajat ovat. Ja saada muilta ammattilaisilta neuvoa, jos teillä on jotain kysymyksiä. Muilta ammattilaisilta siis. Joten vaikea on kyllä varmasti saada aikaan sellaista, joka olisi oikeudellisesti sitovaa, voitaisiin huolehtia sen täytäntöönpanosta. On huolehdittava siitä, että veropetostoiminta ei pääse liipimään kansainvälisiin rakenteisiimme. Joskushan tiedon puute, josta on puhuttu, on tullut useat kerrat esiin. On ajatella merkittävää myöskin sitä, mikä arvo tässä on Panama-papereilla. Tämä tieto on kriittisen tärkeä meille, joten aivan oikein voidaan esittää tämä kysymys. Olisiko tämä velvoite sellainen, että voitaisiin huolehtia sen täytäntöönpanosta noudattamisesta? Tähän on kyllä vaikea selkeästi vastata. Pahoittelen. Kiitos. Kiitos oikein paljon tästä. Haluaisin kiittää tutkijoita. Professori Ian Roxon London School of Economicsista ja Brende Kroon Groningenin yliopistosta. Ja toivoisin, että voisin vielä pyytää, että jos joillain ryhmän jäsenillä on ihan tarkkaan kohdennettuja kysymyksiä, niin voitaisiin teille lähettää. Kyllä, asianajajien roolista on varmasti vielä kysymyksiä, joten jos voisimme pitää yllä tätä yhteyttä, olisin hyvin kiitollinen. Ja nyt hyvän tavan mukaan tulevat puhujat ovat jo valmiina. Olemme 10 minuuttia jäljessä aikataulusta, mutta saamme varmasti kurottua sitä umpeen. Me käsittelemme tutkimusta, jossa käsitellään offshore-menetelmiä, verovilppi, rahanpesu ja verotuksen avoimuuteen liittyvät offshore-käytäntöjen oikeudelliset, poliittiset ja institutionaaliset puitteet. Tohtori Herman Röring Groningenin yliopistosta. Tervetuloa. Lisäksi, tai hän puhuu Alankomaiden maran takaisesta alueesta ja sitten meillä on tohtori Peter Craig, joka on West of Englandin yliopiston edustaja, yhdistyneen kuningaskunnan meren takaiset alueet ja sitten viimeisenä professori Metro de la Pariisista, joka esittelee Ranskan merentakaisten alueiden aseman ja tilanteen. Kiitos, että tulitte paikalle. Tervetuloa. Pyytäisin puhumaan noin 12 tai 15 minuuttia. Minä en nyt enää lue johdantoani. Näinkin säästyy aikaa. Voimme siirtyä heti ensimmäisen alustuksen. Professori Bröring, olkaa hyvä. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Alankomaiden kuningaskunta on aika monimutkainen oikeudellisesti ja poliittisesti ja institutionaalisesti. Prosenttia hollantilaisista tietää tästä puitteistosta. Ja tämän parantamiseksi tällainen monitasoinen hallinto olisi hyvä. Ja jokainen näistä neljästä tasosta vastaa raporttimme yhtä lukua. EU, tai siis iso, Alankomaat on osa EUta, mutta EU-lainsäädäntö on täysin voimassa ainoastaan kuningaskunnan maantieteellisesti EUn osiassa. Meillä on Karibian maat, Aruba, Curaçao ja Sint Martin ja sitten Alankomaat. Ja liite kaksi puhuu myös Alankomaiden Antilleista, joka oli osa kuningaskuntaa mutta vuodesta 2010 alankomaiden Antillit ei ole enää olemassa. on 100-50 000 asukasta vuodesta 2010, kun tapahtui uudelleenjärjestely, niin nämä pienemmät saaret Bonaire, Stasia ja Saaba ovat osa Alankomaita – Alankomaiden maalla, Alankomaalla maana on sekä Karibian että eurooppalainen osuus, niin kutsuttu hollantilainen Karibia. Euroopan unionin alusta alkaen kaikki Karibian saaret, niin kutsutut Karibian maat, niillä on OCT-status, eli merentakaisten maiden status. EUn lainsäädäntöä täytäntöön pannaan vain äh, Alankomaiden eurooppalaisessa osassa. Äh, OSCT-maissa noudatetaan myös EU-lainsäädäntöä. En nyt mene yksityiskohtiin liittyen nelososan äh, perustamissopimuksissa. Nämä ovat se, se on lainsäädäntö, joka koskee koko EUta ja myös meren takaisia alueita. Sitten meillä on Antilin Rice Mills äh, tapaus ja Eman and Sevignat tapaus äh, liittyen Alankomaihin Alankomaiden kuningaskuntaan. Sen lisäksi haluamme painottaa Euroopan komission äh, toimivaltuuksia vähentää tai vetää takaisin taloudellista tukea OCTlle. Esimerkiksi petoksen vastainen virasto on erittäin tärkeää, koska ne vaikuttavat suoraan taloudelliseen omistukseen ja poliittisiin suhteisiin. Haluaisimme myös muistuttaa OCT-järjestön sopimuksessa, jossa vaaditaan sitä, että OCT olisivat tai niiden lainsäädäntö olisi yhteen sopiva rahoituspalveluiden taloutta koskevan lainsäädännön kanssa. Ja tämä on erityisen tärkeää varsinkin niiltä osin, kun kuningaskunnalla ei ole toimivaltuuksia. Alankomat koostuu neljästä tasa-arvoisesta maasta, niin käytännössä Alankomaat on kuitenkin tämä dominoivin, koska se on se kaikkein suurin ja sillä on kaikkein eniten sekä inhimillistä että taloudellista voimavaraa. Ja sen vuoksi nämä kolme Karibian maata noudattelevat hyvin pitkälti Alankomaiden lainsäädäntöä. Ihan lyhykäisesti sanottuna suurin osa näiden kolmen Karibian maan lainsäädännöstä on aikaisempi versio Alankomaiden lainsäädäntöä. Ja koska se perustuu lähinnä eurooppalaiseen lainsäädäntöön, varsinkin veron, rahanpesun ja veronkierron ja verovilpin suhteen, niin voisi sanoa, että siltä osin näiden kolmenkin maan lainsäädäntö perustuu eurooppalaiseen lainsäädäntöön, toki aikaisempaan versioon näiden äh, kolmen äh, maan ja äh, Alankomaiden hallinto on erilaista, koska Haagissa toimii keskushallinto. Ja se, että ymmärtäisi nykyistä Alankomaiden kuningaskunnan lainsäädännön puitteistoa, niin silloin täytyy myös tietää näistä arkaluonteisistakin suhteista merten ylitse. Siirtomaavalta jätti omat jälkensä ja arpensa. Kysymyksessä on myös kulttuuriset, kulttuuriset kysymykset ja epätasapaino taloudellisesti. Kuningaskunnan valta keskittyy Haagiin, eikä se halua pahemminkaan puuttua meren valtioiden toimiin. Esimerkiksi jos on kysymys rikkomuksista äh, ympäristörikoksissa tai ihmisoikeusrikkomuksissa, niin siitä huolimatta äh, Alankomaat ei puutu äh, Karibianmeren valtioiden ongelmiin. Ainoastaan silloin, kun on kysymys perustuslailliset kysymykset. Esimerkiksi vaalit saossa järjestettiin viime perjantaina. Karibian valtiot ovat pieniä yhteiskuntia ja tällaisissa yhteiskunnissa on vaikea välttää nepotismia ja polarisaatiota ja suosimista. Karibialaiset ovat tästä tietoisia, vaikkakin he valittavat Euroopan alankomaiden läsnäoloa. Mutta se on tärkeää, he ymmärtävät sen, että se on tärkeää vakauden ja oikeusvaltioiden kannalta, koska se on tärkeää taloudelle ja varsinkin matkailusektorille. Ja artiklassa kolme todetaan äh, nämä erityiset val, valtuudet, joita kuningaskunnalla on esimerkiksi kuningaskunnan kansalaisuus ja äh, alusten äh, kansallisuus ja niin edelleen. Muuten näillä mailla on oikeus tärkeä velvoite on artikla 43. Hyvän hallinnan säännöt. mitä tulee rahanpessuun, veronkierto ja verovilpiin, nämä kolme karviamaata, niitä koskevat lainsäädäntö, jota on inspiroinut hyvin pitkälti Alankomaan lainsäädäntö, EU-lainsäädäntö, joten muodolliset lainsäädäntö lainsäädäntö on sellaista, että, että sillä pyritään varmistamaan verotuksen avoimuus ja välttämään verovilppiä, kiertoa ja rahanpesua. Mutta ei kuitenkaan liene mikään salaisuus, että Karibian maissa lakien täytäntöönpano ja noudattaminen on kohtuullisen heikkoa. Tämä johtuu rahan ja työvoiman puutteesta ja osittain myös yksityistämisestä. Tämä ihan yleisellä tasolla meistä tuntuu että verokiertoa ja rahanpesu ovat asioita, joilla on kuitenkin kohtuullisen korkea prioriteetti. Ensinnäkin sen vuoksi, että Alankomaiden kuningaskunnalle tämä on erittäin tärkeä asia, ajatellen varsinkin Karibiameren maiden taloudellista tilannetta, ja sen vuoksi Alankomaat on vienyt eteenpäin ja ryhtynyt aloitteisiin tehdäkseen yhteistyötä näiden Karibian maiden kanssa. Ja tätä yhteistyötä heijastelee esimerkiksi se, että Kurassaalla, Samartenilla äh, ja Aruballa äh, valvotaan, on, on, on tällainen valvontaelin. keskuspankki valvoo sitä, että lainsäädäntöä noudatetaan, lainsäädäntöä, joka koskee rahanpesua ja veronkiertoa ja joka varmistaa avoimuuden. Esimerkiksi äh, Aruban St. Martinin keskuspankit ja molemmat äh, karibialaiset pankit tekevät läheistä yhteistyötä Alankomaiden eurooppalaisen keskuspankin kanssa. muuta kuin St. Martinin ähm, keskuspankkien itsenäisyyden varmistamiseksi äh, tehdään yhteistyötä ja myös oikeuskysymyksissä äh, tehdään yhteistyötä rahoitussektorilla. Bonner, Stasia ja Saban järjestelyt on, on, on, on yksinkertaiset, koska ne ovat osa Alankomaita. Koko sama lainsäädäntö liittyen veronkiertoon ja rahanpesuun on sama kuin mitä on Alankomaiden lainsäädäntö. Ja sitä valvoo Alankomaiden keskuspankki sekä rahoitusmarkkinoiden viranomaiset. Täytyy huomioida siis poliittinen ja oikeudellinen tilanne ja puitteet. Täällä on hyvät mahdollisuudet vaikuttaa meren takaisiin alueisiin, niin, että ne taistelisivat off shore toimintaa vastaan. Ja osa näistä valtioista on, on Haagin tiukassa ohjausnuorassa ja niitä valvotaan. Suuri osa täytäntöönpanosta ja noudattamisesta on myös Hollannin äh, vastuulla. Mitä tulee näihin kolmeen autonomiseen Kaaribian maahan, niin siellä Aalankomaiden mahdollisuudet äh, vaikuttaa ottaa offshore-toimia vastaan ovat aika heikot. Aroballa ja sitten Martinilla paperit näyttävät hyvältä, mutta laki käytännössä on kuitenkin hyvin erilainen. Mitä tulee kuningaskuntaan, täytyy vetää sellaiset johtopäätökset, että Karibian saarten ja äh, Alankomaiden väliset suhteet ovat äh, epämääräiset, varsinkin nämä autonomiset äh, Aruba, Sint Maarten ovat eh, jossain riippumattomuuden tai itsenäisyyden ja, ja riippumattomuuden välillä. Ja tässä täytyy toimia hyvin varovaisesti. Hallituksen viralliset eh, toimintamahdollisuudet ovat rajalliset. Ja nämä ottaen huomioon myös lainsäädännön täytäntöönpanon ja noudattamisen puutteisiin. Sitä on yritetty kompensoida eri aloitteilla, joita Haagin hallitus on tehnyt. Siksi hyvä hallinta ei ole mitenkään taattua kuningaskunnan Karibian osissa. Alankomaiden lainsäädäntöä voitaisiin täydentää EUn tasolla ja miettiä komission toimivaltuuksia merentakkaisten alueiden kohdalla. Ja samoin myös äh, Olafin toimivaltuuksia. Erityisesti tilanne Kurasaossa ja Sint Martinilla vaikuttaa hyvin haavoittuvalta. Suurin osa arubalaisista haluaisi vahvistaa suhteita Aruban ja kuningaskunnan ja Euroopan unionin kesken. Ja ne haluaisivat autonomisen statuksen enemminkin kuin merentakaisten saarten statusta. Tulevaisuudessa voi tapahtua mitä vaan, mutta Martinilla on jatkuvia korruptioongelmia ja sen vuoksi olemme kiinnittäneet hyvin paljon huomioita sinne. Ja äm, Yksi ongelma on se, että, että on paljon hyviä ideoita, mutta poliittinen käytäntö ja käytännön elämä on eri asia. Tämä on jatkuva puheenaihe, eikä se siltä näytä, että se loppuisi. Kiitos. My Dutch colleague from the secretariat complained about... Kiitos paljon. Ja Hollannin kollega sihteeristöstä on pahoitellut sitä, että minä en osannut ääntää Groningenin yliopiston nimeä kunnolla. Rutkylit on kyllä tuttu jalkapallopelaaja omasta lapsuudestani. Nyt professori Greg saa puheenvuoron. Thank you very much. Kiitos oikein paljon. Haluaisin vain lyhyesti esitellä näitä merentakaisia maita alueita, ajatellen perustuslaillista suhdetta sen kuningaskuntaan ja rakennetta. Oikeudelliset, poliittiset ja toimielin puitteet otan esiin ja päivittäiset suhteet, jotka vaikuttavat tähän työhön, kun ajatellaan offshore rahoitustoimintaa ja myös laajemmin ajatellen poliittista ja taloudellista yhteyttä, joka vaikuttaa yhdistyneen kuningaskunnan lähestymistapaan ja suositukset lopuksi. Ensin katsaus näihin alueisiin 14 merentakaista aluetta, 12 niistä omaa suhteen EU-hun. Ja nämä luetellaan tässä kalvossa. Toisin kuin Ranskan ja Lankomaiden alueella, jokaisella alueella on oma perustuslaillinen suhteensa yhdistyneeseen kuningaskuntaan. Tiettyjä samankaltaisuuksia on, mutta myös tärkeitä eroavaisuuksia, jos ajatellaan alueiden historiallista taustaa. Esimerkiksi osallistutaanko siellä alueelliseen yhteistyöhön ja onko jollain alueella korkeampi asema kuin toisella. Tämä vaikuttaa perustuslailliseen tilanteeseen ja vapauteen. Mutta periaatteessa on tiettyjä keskeisiä lainsäädäntöjä ja perustuslaillisia määräyksiä, jotka tulevat selkeästi yhdistyneestä kuningaskunnasta, joten lainsäädäntö määrittelee tämän suhteen yhdistyneen kuningaskunnan osalta perustuslaista huolehtii yhdistynyt kuningaskunnan ja kuvernööri, joka edustaa yhdistynyttä kuningaskuntaa, on tärkeässä roolissa, joten ainakin paperilla yhdistyneellä kuningaskunnalla määrävä asema näihin merentakaisiin alueisiin, mutta kuitenkin, kuten myöhemmin nähdään, valtasuhde ei ole niin selkeä. Erityisesti siksi, että nämä alueet ovat neuvotelleet lisäautonomiasta viime vuosina – Taloudellisesti kaikki paitsi Moserat ovat omavaraisia. Melko merkittävä BKT per capita, mutta riippuvaisia yhdestä tai kahdesta teollisuuden alasta, joten aiheita on. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, joihin palaan vähän myöhemmin. Oikeudellisesti ja poliittisesti valvottava offshore-rahoitustoiminta. Kaikki alueita tietenkin kiinnostaa tämä ala, joita on kuitenkin enemmän kuin toisia, joten keskitymme Brittin Neitsytsaarin, joita kiinnostaa erityisesti yritysten yhteistyö ja Pankiala ja Bermuda vakuutusalalla. Merkittävää toimintaa on ollut, jotta on voitu lisätä näiden offshore-rahoituslaitosten valvontaa esimerkiksi Yhdysvaltain lainsäädännön kautta tai OECDn yhteisten tilinpitostandardien kautta. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut myös keskeisessä roolissa. Yksi liittyy esimerkiksi EUn säästen verotusdirektiivin. eivät mielellään halunneet hyväksyä sitä, mutta yhdistyneen kuningaskunnan paine lopulta pakotti tämän alueen ottaa nämä säännöt käytäntöön. Merkittäviä toimia on, mutta puutteita on säätelyn puitteissa edelleen. Yksi ajatus on se, että toiminta ehkä halutaan toteuttaa, mutta hallinnon tilanne on hankala, ei riittävästi asiantuntemusta, ja riittävästi henkilöstöä. Usein palveluiden tarjoavat eivät noudata kunnolla keskeistä lainsäädäntöä. Pieni lukumäärä hyvin onnistuneita oikeusprosesseja. Ja lisäksi tiedonsaanti on joskus hankalaa ja myöskin lainsäädäntö, joka liittyy väärinkäytösten paljastajiin, on puutteellista. Päivittäisiä poliittisia kysymyksiä nähdään myös, jotka vaikuttavat tähän. Ankilla Monsedat ja Tesei Kuvernööri on lopulta vastuussa offshore-aloista. He ottavat huomioon tai valvovat lupamenettelyä ja valvovat näitä viranomaisia alueella, mutta vaikka kuvernöörillä on lopulta vastuu näistä alueista, tätä epäselvyyttä on myös olemassa sitä kautta, että kuvernööri on tilivelvollinen sekä on tilivelvollinen Lontooseen, mutta edustaa myös aluetta, eli tavallaan kahtalainen asema, joka voi hankaloittaa tilannetta, kun halutaan toimia raportoida yhdistyneeseen kuningaskuntaan edustaa yhdistyneen kuningaskunnan etuja, mutta samalla olla täysin perillä siitä, mitä alueella tapahtuu. Toinen kysymys liittyy resursseihin, rahoitussääntöjen valvonnan osalta. Tulee alueelta itseltään, jokaisella alueella on mahdollisuus valvoa omaa budjettia, tehdä päätöksiä siitä, miten varat käytetään. Ja offshore rahoituskysymykset ovat päätöksiä, joita joudutaan tekemään siellä alueella siitä, miten paljon resursseja tähän käytetään. Kolmanneksi kuvernööri lähetetään Lontoosta sinne. Heillä ei ole välttämättä hyvää, selkeää käsitystä siitä alueesta, jolla työtä tehdään. Siellä on sopeuduttava erityispiirteiseen ja näiden alueiden yhteisöihin. Ja tämä asettaa kuvernöörin joskus hankalaan tilanteeseen. Laajemmin, kun ajatellaan offshore Raituspalveluita, niin kuvernöörillä ei ole silloin roolia, vaan on raituspalveluiden komissiot, joilla on oma asemansa, riippumaton asemansa, mutta Keimansaarien osalta nähtiin, että yhdistyskuningaskunta ja nämä alueet tekevät yhteistyötä. Mutta on tärkeää nähdä tässä yhteyksiä. Eli yhdistynyt kuningaskunta ei mielellään halua mennä liian pitkälle, jotta alueet saataisiin muuttamaan säätelypuitteitaan. Tässä on ehkä samanlainen kaltaisuuksia Alankomaiden kanssa. Yhdistynyt kuningaskunta on tietoinen siitä, että on tiettyä itsemääräämisoikeutta ja siksi ei haluta puuttua liikaa siihen, mitä yksittäisillä alueilla tapahtuu. Kuitenkin on olemassa tapauksia, joissa näin on käynyt. Yhdistynyt kuningaskunta on ollut siis paljon vankemmassa roolissa. Palataan vaikka vuoteen 1989 Monseratin osalta. Asiat ovat muuttuneet autonomian osalta, joka Monseratilla nyt on, mutta silloin vuonna 1989 oli vakavia syytöksiä laajasta rahanpesusta offshore rahoitusalalla tuolla alueella. Ja silloin valvottiin sitä offshore-alaa, mutta nyt silloin tilanne oli niin hankala, että kuvernööri otti itselleen tämän tehtävän lopulta yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tuella, että saatiin tämä lopulta kuvernöörin valvontaan uudestaan. Eli vaikka yhdistynyt kuningaskunta ei mielellään käytä täyttä toimivaltaansa, järjellisrahoituslainsäädännön yhteydessä tämä asia on tullut jälleen esiin, kun puhutaan omistuslististä. On selvää, että yhdistynyt kuningaskunta voi käyttää täyden valvontansa, äh, täyden toimintamahdollisuutensa, että offshore-rahoitus saadaan paremmin valvontaan. Eli jos ajatellaan laajemmin poliittista ja taloudellista yhteyttä, niin politiikan osalta, kuten nähtiin, yhdistynyt kuningaskunta ei mielellään käytä täyttä toimivaltaansa, vaan konsensuspohjaisesti halutaan toimia, koska yhdistynyt kuningaskunta uskoo, että – hyvä yhteistyö laisten valuuttojen ajatusten kanssa on tärkeää. Tärkeää, että alueet pystyvät itse hoitamaan tehtävänsä hyvin niin, ettei yhdistyneen kuningaskunnan tarvitse niin paljon asiaan puuttua. Ja vaikka kuvernöörit siellä toimivat ja heillä on perustuslaillista toimivaltaakin melko merkittävästi. Kuvernöörit eivät mielellään niitä käytä, vaan ainoastaan vakavimmissa tapauksissa. Toisaalta kuvernöörit voivat käyttää vaikutusvaltaansa paikallisella tasolla. Joitain mahdollisuuksia on vaikuttaa muutokseen. Jotkut ongelmat saattavat olla kuvernöörin osalta hankalia hoidettavia, koska ei ole välttämättä vaikutusmahdollisuutta, joka olisi tarpeen tässä. Lisäksi henkilöstö muuttuu jatkuvasti, vaikka olisi siellä menetetään osa tiedosta. Virkamiehet siirtyvät kolmen neljän vuoden välein hoitamaan toisia tehtäviä ja tai siksi on hankala oppia aikaisemmista virheistä. Taloudellisesti ajatellen Yhdistynyt kuningaskunta on hyvin päättäväisesti ollut jo pitkään sitä mieltä, että alueiden pitäisi olla omavaraisia taloudellisesti sekä konservatiivien että Labourin hallitusten aikana. Offshore-rahoituspalvelut ovat siis hyvin tärkeitä tässä yhteydessä, kun ajatellaan taloudellista omavaraisuutta merkittävät muutokset voisivat johtaa siihen, että yhdistyneestä kuningaskunnasta tarvittaisiin lisää rahallista tukea, eikä yhdistynyt kuningaskunta mielellään halua tällaisen vaihtoehtoon lähteä. Alueellakin uskotaan, että taloudellinen omavaraisuus mahdollistaa myös lisää poliittisen autonomian. Ja siksi halutaan siis voida hoitaa asiansa itse myös taloudellisen kehityksen osalta. Toinen talouteen liittyvä kysymys on se, että tietenkin on tiukat yhteydet Lontoon Cityin – ollut jo asti, kun offshore-palveluita, rahoituspalveluita lähdettiin tarjoamaan. Yhteydet Lontoon Cityn ja meren takaisten alueiden välillä ovat hyvin läheiset. Ja sitten yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen vuoden 2007-2008 kriisin jälkeen on pyritty tiukentamaan sitä, miten päätöksiä tehdään budjettien osalta, joten omavaraisuusajatus on selvinnyt myös talouden kriisistä. Yhdistynyt kuningaskunta on kuitenkin osallistunut, jotta pyritään vähentämään menoja yksittäisillä alueilla ja pyritään kannustamaan alueita paremmin hoitamaan budjettiaan. Alun aikaisesti kriisin kiperimpinä aikoina monet menentäkäiset alueet olivat mega hankalassa tilanteessa. Labour-hallitus vuonna 2008 ehdottivat, että mahdollinen suora verotusmahdollisuus voisi sopia Keimansaarille, mutta tämä unohdettiin melko pian, kun Labour-hallitus menetti valtansa. Tietenkin on keskeinen rooli offshore-rahoituspalveluilla sen jälkeen, kun tilanne on heikentynyt, jos ajatellaan menojen leikkausta – parempaa budjettisäätelyä, että voidaan huolehtia siitä, että offshore-rahoitusala, joka on talouksille niin ratkaisevan tärkeä, pystyy toimimaan tulevaisuudessakin lopulta. Muuttama johtopäätös ja suositus. Kuten olemme nähneet, vaikka yhdistynyt kuningaskunta omaa suvereniteettia ja ylintä päätäntävaltaa merentakaisten alueiden osalta, niin täällä on pal- tässä yhteydessä on paljon eri nyansseja vesittymistä ja epäselvyyttä yhdistyneen kuningaskunnan päätäntävallasta. Päätöksentekoprosessit ovat monimutkaisia, usein hyvin hitaita. Ja kuten on nähty, painotus on pitkälti alueiden taloudellisen omavaraisuuden varassa. Joten yhdistynyt kuningaskunta ja alueet te olette tehneet välttämättä niin läheistä yhteistyötä, kun olisi voitu paljon parempaakin työtä voitaisiin tehdä, että kannustettaisiin lisää resurssien käyttöönottoa, että voidaan puuttua hankaluuksiin esimerkiksi päätetyn täytäntöönpanossa, että katsottaisiin pidemmälle kuin offshore-rahoituspalveluihin pyrittäisiin tasapainoisempaan talouteen. Yhdistynyt kuningaskunta voisi olla rakentavammassa roolissa tässä yhteydessä. Pitäisi katsoa sitä, miten offshore-rahoitus voitaisiin käyttää alueen kehittämisen paljon. Joskus ei ole yhteyttä BKT per capita lukujen välillä ja sen välillä, mitä siellä paikan päällä oikeastaan tapahtuu. Pitäisi pohtia sitä, miten yhdistynyt kuningaskunta voi edelleen olla sitoutunut tukeva komppani näille alueille, mukaan lukien offshore-rahoituspalvelut. Ongelma on tietenkin Brexit. Brexit varmasti heikentää tai lisää haavoittuvaisuutta ja sitä, minkälainen taloustilanne on. Tämä jauta, kun pyritään parantamaan näiden alueiden kapasiteettia hoitaa näitä kysymyksiä. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Viimeisenä alustuksena kuulemme Ranskan takaisista alueista professori Alexandre Metro de Lamotte. Me kuulemme alustuksen ranskaksi käsittääkseni. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les membres du Parlement. Hyvä puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet. minun on suuri ilo saada teille esitellä tänään tämän kirjallisen työn, jonka olen viime kuukausien aikana saanut laatia. Haluan myös kiittää tästä teidän kutsustanne ja kiittää myös niiden yksiköiden avusta, jotka ovat auttaneet tässä työssäni kun olemme tehneet tämän jälkikäteisarvioinnin, varsinkin tohtori Isabel Dendes, joka on ollut tässä voimakkaasti mukana. Tämän tutkimuksen kohteena ovat Ranskan meren takaiset alueet, joita tällä hetkellä on viisi ja luettelo on jatkuvasti muuttumassa. Me näemme myös ne merentakaiset äh, alueet, joista on kysymys, ne ovat Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-Miquelon, Wallis ja Futuna saaret, Ranska Polynesia ja Uuden-Kaledonian alueet. Ja äh, sitten meillä on muita ala-alueita, jotka kuuluvat tähän. Alun perin, silloin kun ensimmäinen versio tehtiin Euroopan unionin toimimisesta, niin San Barthelemy ei ollut merentakainen alue, vaan se oli kunta merentakaisessa departementissa, mutta myöhemmin sitten se erotettiin tästä, jotta siitä saatiin tällainen merentakainen alue. Ja päinvastoin alun perin tässä luettelossa oli Majotsaaret, mutta niistä on nyt tullut merentakainen alue. Tässä oleva kartta osoittaa teille maantieteellisen sijainnin näissä eri alueissa. Ja tässä nähdään, että artikla 63, 73 ja 74 määritellään näiden alueiden juridinen asema. Ja tässä kartalla sinisellä näette ne yksiköt, jotka ja tämä mutkistaa asioita, ovat samanaikaisesti departementteja, että merentakaisia alueita, se koskee Martinikkia, Guadeloupea, Ranskan Gianaa ja myös Intian valtameressä meillä on Majot, joka aiemmin oli meren takainen alue pelkästään ja Reunionin saari. Näiden lisäksi sitten löydetään ne, jotka kuuluvat Ranskan perustuslain piiriin, jotka ovat merentakaisia yhteisöjä, joilla on toinen status kuin näillä eh, ennen mainituilla alueilla. Ja suuri osa niistä kuuluvat EU-lainsäädännön ulkopuolelle, jos katsotaan ensinnäkin äh, Atlantin valtamerta, sieltä löytää Saint-Pierre-Miquelon, sitten meillä on Saint-Martin ja Saint-Barthélemy saaret, vaan nämä, nämä ovat jääneet siis ultraperifisiksi alueille, kun taas Saint-Barthélemy alun perin on kuulunut merentakaisen alueen departementin osaksi. Ja nyt se kuuluu merentakaisena alueena myös Euroopan unionin alueeseen. Kuuluu myös tähän tutkimukseen. Tyynellä valtamerellä sitten löydetään kolme eri yksikköä. Siellä on nähtävissä Ranskan Polynesia, oli se Fortuna ja Uusi-Kaledonia. On olemassa tietty suhde niiden välillä, jotka kuuluvat Ranskan perustuslain piiriin ja toisaalta EU-lainsäädännön piiriin. Punaisella tässä taulukossa on merkitty ne yhteisöt, joita pidetään kuuluvaksi Euroopan unionin lainsäädännön piiriin. Nämä ovat äärialueita ja ne eivät ole mukana tutkimuksissa. Siitä yksinkertaista syystä, että primäärilainsäädäntö ja johdannaislainsäädäntö soveltuu, jos se soveltuu niin sitä soveltaa Ranskan lainsäätäjä, jollei eurooppalainen direktiivi määrää toisin. Ne alueet, joista olemme kiinnostuneita, löytyvät siis valkoisella tästä taulukosta, eli Saint-Barthélemy, Saari, Saint-Pierre, Miquelon, Wallis ja Futuna, Ranskan Polynesia ja lopuksi Uusi-Kaledonia. Euh, eli näin nähdään, että Ranskan perustuslain mukaisesti meillä on kahdenlaisia juridisia alueita. Se, mikä löytyy tuosta keski taulukosta COM-kohdasta. Se koskee merentakaisia alueita, sitten AS, jotka ovat assimiloidut alueet, ja SP, jotka ovat erikoisalueet. Ja näin lopputulos on aivan sama näiden kohdalla. Silloin kun kysymys on assimilisaatiosäännöksistä, se periaate on seuraava Ranskan lainsäädäntö soveltuu paitsi silloin, jos on olemassa ristiriitaisia säännöksiä tämän lainsäädännön kanssa. Ellei ole vastakkaisia säännöksiä ole, ja kohta nähdään, että tämä koskee esimerkiksi verolainsäädäntöä ja verojen määrän määrittelyä. Sen sijaan vastaisessa taistelussa näin ei ole, tai hallinnollisessa yhteistyössä. Sitten kun löydetään tämä toinen, katsotaan tätä toista toimintatapaa, tämä erikoistunut alue, se johtaa myös samaan tilanteeseen. Periaatteena on se, että Ranskan lainsäädäntö ei ole olemassa tai ole voimassa muussa tapauksessa kuin parlamentti on näin erityisesti päättänyt. Ja tässä saadaan nähdä, että verokysymyksissä, kun kysymys on siitä, että määritellään verotase, lainsäädäntö Ranskassa seuraa tätä samaa mallia, jota muissa merentakaisissa alueissa, kun taas kysymys on rahanpesuvastaisesta toiminnasta tai siitä, että järjestetään hallinnollista yhteistyötä, Ranskan lainsäätäjä pyrkii aina laajentamaan kansallista lainsäädäntöä kattamaan myös nämä eri yhteisöt. Eli lopputulos on aina itse asiassa sama. Ja tietty autonomia näillä yhteisöillä silloin kun määritellään esimerkiksi verko, veromäärät, johtavat siihen, että joko periaatteella tai erikoistumisperiaatteella sovelletaan tätä lainsäädäntöä näissä alueissa, jotka meitä kiinnostavat. Ja kun kysymys on hallinnoista yhteistyöstä ja rahanpesukysymyksissä, Ranskan lainsäädäntö on aina voimassa. Yleisesti ottaen on tärkeää nähdä, että nämä merentakaiset alueet eivät suinkaan ole riippumattomia tai edes autonomisia, Niillä ei ole suvereniutta. Niillä on vain sellaiset toimivallat, mitä perustuslaki niille takaa. Toisin sanoen, pitää noudattaa kansallista lainsäädäntöä, joka päättää sitä, mitä nämä yhteisöt saavat tehdä, mitä eivät saa tehdä, ja ne alueet, missä niillä on autonomia ja missä niillä sitä ei ole. Toisin sanoen, Ranskan lainsäädäntö voi antaa toimivallan, mutta se voi myöskin poistaa sen milloin vain. Ja kaikki ne alueet, jotka meitä kiinnostavat, niissä on tietty autonomia taattuna. Sen sijaan mitään autonomiaa ei ole tarjottu rahanpesukysymyksissä tai hallinnollisessa yhteistyössä. Muutama luku. Saatte nähdä väestölukumääriä, BKTtä, muita taloudellisia indikaattoreita. On aivan tärkeää, että ymmärretään, että nämä merentakaiset yhteisöt ovat yleisesti ottaen suhteellisen köyhiä, BKT on matala, joissakin tapauksissa Ranskan myötämä tuki on äärimmäisen merkittävä. Esimerkiksi Uuden-Kaledonian tai Ranskan Polynesian kohdalla yli miljardi euroa vuosittain myönnetään tukea näille kyseisille alueille. Ja näin nähdään, että julkinen sektori on useimmiten tärkein toimintasektori, jota äh, Ranska rahoittaa. Ja sitten kolme tärkeää kysymystä tässä äh, esityksessä koskevat veronkiertoa ja äh, verotusavoimuutta, kuten myöskin rahanpesun torjuntaa. Ensinnäkin kun puhutaan veronkierrosta ja Ranskan merentakaista alueesta, saadaan nähdä, että yleisesti ottaen ongelma on hankala siitä syystä, että on vaikea löytää asianmukaisia tietoja. Tietoja ei ole riittävästi. Meidän pitää olla kuitenkin tietoisia tästä puutteesta. vuosien 2010, 11 ja 12 tietoja ei ole tuotettu riittävästi. Ja samalla tietoja tulee sen verran vähän, että siitä aiheutuu selkeitä ongelmia. We have a slight <clears throat> technical problem, but I would propose... Meillä on pieni tekninen ongelma, mutta ehdottaisin, että jatkat ja pyrimme sitten ratkaisemaan tämän ongelman samalla. Eli tässä on ongelmina mm, asiat, jotka saattavat tulla myöhemminkin esille. Ensinnäkin täytyy katsoa sitä, onko olemassa veronkiertoriski näillä alueilla. Ja tämä koskee tässä tapauksessa tilanne vaihtelee voimakkaasti. Siellä on kaksi aluetta, jotka saattavat aiheuttaa ongelmia siitä syystä, että suora verotus on niin heikkoa. San Barthelimissä yhteisöllä on tässä tietty autonominen päätäntävalta, ei ole olemassa yritysveroa eikä tuloveroa. Ja kolmessa muussa yhteisössä, Uudessa Kaledoniassa, Ranskan Polynesiassa ja Sampierissa tilanne muistuttaa pitkälti sitä, joka se on Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Siellä verotuspohja on riittävä. Toinen ongelma on myös se, että koska verohallinnolla on erittäin vähän varoja käytettävissään, valvontaa ei ole riittävissä. Voin näyttää joitakin lukuja, jotka osoittavat, että nämä määrät ovat vähäisiä ja näin valvonta on vähäistä, mikä johtaa tietysti siihen, että hyvin pitkälti tässä tilannekin on voimakkaasti muuttunut. Nyt sitten veronkiertovaara. Ensinnäkin se, että verohallinto on erittäin suotuisa ei-asukkaille, on totta. Ja tässä pyritään välttämään kaksinkertaista verotusta. Myös Sampertelimin alueella tämä on ö, tilanne. Ja toinen tärkeä kohta koskee maantieteellisiä etäisyyksiä 24 tuntia kestää matka Ranskan Polyneisialle Ranskassa ja näin. Rahanpesun vastaisissa toimissa on hankala toimia ja nämä pankkisäännökset, jotka ovat käytössä, ovat aika perustavanlaatuisia. Niistä puuttuu hienostuneisuus miltei kokonaan. Toiseksi sitten rahanpesun vastainen toiminta näillä alueilla. Perinteisesti Ranskan lainsäätäjä on pyrkinyt aina kattamaan toiminnan näillä alueilla eurooppalaisella lainsäädännöllä. Polynesiassa kuitenkaan tällaista velvoitetta ei ole, mikä on johtanut siihen, että säännöksiä on löyhennetty näillä alueilla. Ja silloin kun on eurooppalaista lainsäädäntöä olemassa, niin silloin on pyritty siirtämään nämä säännökset suoraan käyttöön. Perinteisesti nähdään, että viimeiset asetukset, jotka ovat hyväksytty ovat vuodelta 2016. Tietysti on olemassa vaara siitä, että lainsäädäntöä ei täytäntöönpanna riittävästi. Ja samalla täytyy ottaa huomioon se, että ensinnäkin näistä epäilyistä tapauksista raportoidaan liian vähän pankkien ja notarien täytyy esittää tällainen epäilys viranomaiselle, mutta kun katsotaan sitä, mitä tuolla merentakaisilla alueella tapahtuu, niin sellaista tapahtuu erittäin vähän verrattuna Manneraskan tilanteeseen. Ja näin ollen, kun tällaisia epäilysraportteja tulee liian vähän, niin asiaan pyritään puuttumaan. Tietojen puute on yksi syy tähän ja yleisesti ottaen myös raportointikulttuuri ja rahanpesun torjunta, kulttuurin puute on yksi syy tähän. Lisäksi meidän täytyy ottaa huomioon tämä asia oikeassa mittakaavassaan. Eli jos katsotaan tuo pankkirakennetta, niin ähm, rahanpesun vaara on melko pieni. Kaikki rahoituslaitokset, jotka toimivat näillä alueilla, ovat ranskalaisten suurpankkien filiaaleja. Ja toinenkin asia, joka vaikuttaa siihen, että vaara on aika pieni, on se, että heti kun nämä tiedot on saatu, olen katsonut niiden pankkitilien määrää, jota on avattu ja minkä kokoisia summia sinne on laitettu. Kaikki tämä Ranskan keskuspankin valvomaa, niin tiedosta näkyy, että summat ovat suhteellisen pieniä hyvin suurella osalla väestöstä ei edes ole ylipäätään pankkitiliä nimissään. Ja sitten kun katsotaan niitä yleissopimuksia, jotka yhdistyvät Ranskan sen meren alueisiin tai kolmansiin maihin, jotka mahdollistavat sen, että vaihdetaan tietoja suhteellisen tehokkaalla tavalla. Yleisesti ottaen Ranska menee pidemmälle kuin mitä OECDn normit vaativat. Sillä on, mm, se esimerkiksi harjoittaa valvontaa näissä merentakaisissa alueissa enemmän kuin mitä vaadittaisiin. Se, että tieto ei ole riittävästi saatavilla, on tietysti hyvin valitettavaa. Ja tästä huolimatta kuitenkin OECDn raportti, julkaistiin vuonna 2013, Ranskan erinomaisuutta alleviivattiin. Kuitenkin otettiin huomioon se, että asymmetrian riski on olemassa. Yhteenvetona voidaan huomioida, että teoreettisesti tai käytännöllisesti katsoen riskejä on erittäin vähän näillä alueilla. Ja se johtuu kolmesta tekijästä. Ensinnäkin Manner-Ranskan valvonta on voimakasta. Toiseksi sovelletaan eurooppalaista lainsäädäntöä, vaikkei siihen ole velvoitettakaan. Ja kolmanneksi yleisesti ottaen taloudelliset rakenteet eivät ole sellaiset, että ne suosisivat käytäntöjä epärehellisiä käytäntöjä. Yhteenvetona voidaan todeta, että parannuksia voidaan tehdä sen suhteen, että torjutaan veronkiertäjä ja tunnetaan riskit paremmin. Yhteenvetona lopuksi voidaan myös todeta se, että Ranskan toiminta näillä merentakaisilla alueilla voi toimia mallina myös muille jäsenvaltioille, ja tässä ehkä on hyvä teoreettinen tavoite, mutta tietysti käytännön puolella sitten tuo itse soveltaminen voi olla hankalampaa. Uh, merci beaucoup and uh, thank you. Kiitos oikein paljon. Kiitos myös siitä, että piditte puheenjohtajasta kiinni. Tiedän, että se voi olla melko haasteellista, kun tietoa on niin paljon. Minusta tuntuu, että kaikki jäsenet saivat oppia vähän maantietoakin. Tällä kertaa minä itse ainakin. Nyt siirrymme ensimmäiseen puhujaan yhteisesittelijä panavaliokunnassa Jeppe Kuufut. Thank you so much, Chair. And let me be brief, because we have limited time. Thank you so Kiitos. Äh, ihan nopeasti. Kiitokset esityksistä. Ensinnäkin ähm, se, mitä me valiokunnassa olemme tarkastelleet, on tämä äh, linkki offshore-keskusten, äh, äh, veroparatiisien välittäjien välillä – Ehkäpä te voisitte kertoa hieman teidän tutkimuksistanne. Onko mitään avainindikaattoreita määritellä veroparatiisin? Toiseksenne, mikä olisi optimaalinen kriteeri veroparatiisille? Ja kolmanneksi, säännöistä laajasta täytäntöönpanosta – ne standardit, joita meillä kansainvälisesti on avoimuudesta, yhteistyöstä, ymsyms, OECDssä ja EUssa, miten sitä voitaisiin täytäntöönpana tehokkaammin? Pitäisikö EUn olla suojarempi tuonne alueiden suuntaan? Vai ol, mitenkä voitaisiin toimia, jotta voitaisiin täytäntöön panna näitä kansainvälisiä, tai kansainvälistä lainsäädäntöä liittyen esimerkiksi verokiertoon. Ehdottaisin, että jokainen puhuja esittää kysymyksensä minuutissa. Thank you for this uh, Kiitos. Avainindikaattorit Alankomaiden kuningaskunnan maat eivät ole kovinkaan tärkeitä veroparatiiseja. Päätaloussektorit ovat matkailu. Jos me huomioimme nämä kaikkein pienimmät saaret, Sebastesia ja Boneran, siellä on 17 000 asukasta, pieni. 1500, 2000 Rubarella ja Sheballa sama 500 ihmistä. Joten talous liittyy matkailusektoriin. Siellä on isoja kansainvälisiä hotelleja. Ja ne työskentelevät kansainvälisten standardien mukaisesti. Suuri ongelma Karibialla veropetoksi, veroparatiiseihin, ja tänne, sitä ne eivät ole. No kriteeri, optimaalinen kriteeri, avoimuus on hyvin tärkeää selkeät asetukset, säätelyt, mutta kuten saimme kuulla tänään, se on tärkeää. Lainsäädännössä, rahoitussektoria koskevassa lainsäädännössä on paljon heikkoja määritelmiä ja sitten puhutaan hyvin paljon myös soft joka jonka myötä avoimuus voi olla ongelmallista. Ja kolmas kysymys, kolmas kysymys miten voitaisiin parantaa täytäntöönpanoa. Se on ongelma. siitä, jos selitin. Mitä tulee näihin kolmeen maahan, niin Alankomaiden kuningaskunnalla ei ole siellä mitään toimivaltuuksia. Se on ongelma. Äh, Ehkä kun meillä on vähän aikapainetta muut puhujat voisivat puhua ainoastaan, jos haluavat erityisesti täydentää tätä vastausta. Ihan lyhykäisesti. Yksi mielenkiintoinen asia on, kun käy näillä alueilla, on se, miten, se missä määrin ne ovat kiinnostuneita offshore-toiminnasta ottaen huomioon niiden väestömäärän. Eli tämä kapasiteettikysymys, joten asetus saattaisi saattaa olla jo otettu käyttöön, mutta sitä ei ole täytäntöön pantu. Tämä on merkittävä. Ja näiden pienten yhteiskuntien luonne, jossa kaikki tuntevat toisensa, joten uskaltaisiko todellakin siellä puhua suoraan. Avoimuus on yksi asia. Ja sitten vielä EU-roolista. Alueelle oli huono asia, että tapahtui Brexit, joten ne todellakin arvostaisivat sitä, että niillä olisi ne arvostivat sitä, että niillä on ääni Euroopan unionissa, että ne saatoivat olla sisällä unionissa silloin, kun näitä politiikan aloja ö, luonnostellaan. des réponses aux trois questions m'étaient posées. Vastaus kolme kysymyksiä on esitetty. Ensinnäkin nämä indikaattorit, ja niiden liittyminen veroparatiiseihin. Kaksi indikaattoria ovat sellaisia, joita mielestäni voidaan käyttää. Ensinnäkin tuo täytäntöönpanon määrä, mikä on se veromäärä, jota, joka maksetaan silloin, kun ja mikä on se veromäärä, jos tällainen operaatio tehtäisiin toisella alueella, kuinka paljon variaatio on, jos se on yli 150 prosenttia, niin silloin tietysti on tehtävissä. Toinen kysymys koski hallinnon yhteistyötä, eli kun tietyn valtion verohallinto pyytää tietoa veronmaksajasta, joka löytyy toiselta alueelta. Saadaanko nämä tiedot nopeasti? Tarvitaanko vastausta? Onko vastaus myönteinen tai kielteinen? Ja onko se riittävä vai ei? OECDn kanssa Tämä järjestelmä on mielestäni äärimmäisen hyvä. Siinä kyetään identifioimaan ne valtiot ja alueet, jotka eivät tee yhteistyötä. Toinen kysymys itse identifioinnista. Minun mielestäni kolmea kriteeriä voidaan hyödyntää. Nämä ovat tällaisia määrällisiä kriteereitä. Ensinnäkin, miten paljon on yrityksiä suhteessa asukkaisiin. Ja millä tavalla tietty alue suhteutuu keskiarvoon. Onko siellä tietyillä alueilla enemmän yrityksiä kuin muilla? tai vastaako se suurin piirtein noin keskimääräistä määrää, joka tavallisesti on nähtävissä muilla alueilla. Ja sitten pankkitilit, joita avataan tietyllä alueella, ja niiden suhde sitten taas BKT ja asukkaisiin. Tämä on ehdottomasti indikaattori, joka kertoo riskeistä. Ja kolmas kohta koskee tuon rahoitussektorin merkitystä. Mitä merkittävämpi se on, sitä suurempi riskikin on. Sitten laki ja sen soveltaminen. Se vastaus, jonka Anna koskee It's, it's not... Niin, anteeksi, että meille ole teidän vikanne tietenkään vain meidän ajanhallintaamme, mutta me ei joudumme siirtymään eteenpäin. Euh, Euroopan unioni voisi ehkä pyytää enemmän tietoja jätevaltiolta, että nähtäisiin, miten tätä lakia käytännössä soveltaa. Kiitos paljon. Alderyhmän yhteisesittelijä Trecekelle paikalle, jos oikein ymmärrän. Voimme siirtyä eteenpäin. Edustaja Ludek Niedema ja Repepe. Kiitos. Hyvin mielenkiintoista tietoa. Haluaisin lyhyesti viitata esimerkkeihin. Olin yllättynyt, että yhdistyneen kuningaskunnan osalta on niin tiukat säännöt raitusalalla, avoimuus ja rahanpesu ja niin edelleen. Olikaan logiikka näillä logiikka näillä alueilla, kuten vettien neitsyt saadet, että ollaan ihan toisessa ääripäässä, erityisesti kun keskustelua käydään täällä tai käytiin pankkien edustajien kanssa, sanottiin, että näillä alueilla noudatetaan aivan samoja standardeja asiakkaan tunnistamisen ja tosiaalisen omistajan osalta ja niin edelleen. Toisaalta siellä toimii monia pankkeja, jotka eivät ole mukana osana eurooppalaisia ryhmittymiä. Olemme vähän hämmentynyt tästä tilanteesta ja siitä, kuka tästä tilanteesta hyötyy, paitsi ne, jotka toimivat näillä saarilla. Siellä on erittäin suuri osio näitä offshore-rahoituspalveluita. Mikä logiikka tässä oli? Eli halutaanko huolehtia siitä, että nämä merentakaiset alueet tai saaret eivät tarvitse tukea esimerkiksi Ranskan mannermalta. Pyytäisin, että ainoastaan yksi henkilö vastaa, jos jollakin on eriävä näkemys, niin voitte vastata sitten myös. No en sanoisi, että nämä edustavat toista ääripäätä. Melko lähinnä sitä oletusta, joka yhdistyneellä kuningaskunnalla itsellään on, mutta eroavaisuuksia lähestymistavassa rahoituksessa myös sääntöjen noudattamisessa. Yhdistynyt kuningaskunta pitää hyvin tärkeänä sitä, että merentakaiset alueet ovat autonomisia. Yhdistynyt kuningaskunta ei halua näyttäytyä siirtomaan valtana enenkään ja siksi se ei halua toimia paitsi tietyissä erityistapauksissa. Olen samaa mieltä kanssanne, että ehkä on paljon tehtävää ylläpidettävää ainoastaan sitä sitä varten, että jouduttaisi siirtämään budjettitukea alueelle, mutta tämä on se järjestelmä, joka on syntynyt ja tämä on hyvin perinteinen näkemys yhdistyneen kuningaskunnan hallituksessa, eli niin kauan kun merkittävät sääntelypuitteet ovat olemassa, niin tämä on hyväksyttävää. Mutta samalla voidaan pohtia, mitä muuta voitaisiin saada tilalle – Nämä järjestelmät ovat olleet käytössä 30, 40, 50 vuotta. Ne ovat siellä nyt niin dominoivia monilla alueilla, että tarvittaisiin merkittäviä ponnisteluita, resursseja ja merkittävästi myös aikaa, jotta voitaisiin luoda toisenlainen kehityksen kulku. Enkä usko, että tähän hankkeeseen on poliittista tahtoa tai taloudellista kapasiteettiakaan tehokkaasti. Kiitos. Haluaako joku täydentää tuota? Jos ei, niin hyvä. Siirrytään eteenpäin. Jos ei ole lisäkysymystä, Fernando Lopez Aguiar SED-ryhmästä. Thank you, Chair. I uh, thank... Kiitoksia, puheenjohtaja. Kiitän kaikista näistä puheenvuoroista. Ja koska aika on niin vähän, niin yritän keskittyä yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja sen meren takaisin alueisiin sellaisena kuin ne on määritelty liitteessä kaksi EUn perustamissopimuksesta. Sillä mm, ne asetut esimerkin myös muuten tälle Euroopan unionin rahanpesun vastaiselle toiminnalle. Ranskan malli tietyllä tavalla soveltuu kun kysymys on EU-normien täytäntöönpanemisesta näiden asioiden torjunnassa. Alankomaiden meren takaisilla alueilla mennään pidemmälle, mutta minusta todellinen haaste on yhdistyneen kuningaskunnan meren takaisten alueiden asettama haaste varsinkin Brexitin valossa. Se on minun ikään kuin kysymykseni. sillä nyt vaikuttaa siltä, että EU-lainsäädännön täytäntöönpanon varmistamiseksi ei ole mitään keinoja, kun kysymys on verokerran torjunnasta. Joten tässä on todellinen uhka. Ja se, että nämä alueet noudattavat yleistä lainsäädäntöä tai yhteisiä sääntöjä, Kysymykseni on se, onko olemassa EU-lainsäädännön puitteissa sellaisia juridisia velvoitteita, jotka velvoittavat yhteisen puitteiston rakentamiseen, joka on sitova Ja jotta voitaisiin torjua tätä juridista tyhjiötä, joka näillä alueilla on nähtävissä, voidaanko toimia. Ja kun tarkastellaan myös Brexitin seurauksia, lainkäyttöalueella, onko olemassa ennakoitava vaikutus sille, että nämä alueet saisivat jotain hyötyä Brexitin valossa? Ja kun katsotaan tätä panavaliokunnan toimintaa, jos me saamme aikaiseksi juridisen puitteiston, jota sovelletaan näihin alueille, jotka jäävät tänne, siis Alankomaat ja Ranska, niin se mani, äh, se raha, anteeksi, josta näillä alueilla nautitaan. Voidaanko jotain tehdä sen, sen hyväksi, että se saadaan käyttöön? From an island. Kiitos. On. Hän on myös itse saarelta, joten hän on hyvin sitoutunut tähän keskusteluun. Ehkä brittikollega voisi vastata. Uh, uh, Mitä tulee tähän ensimmäiseen kysymykseen sitoviin standardeihin, niin kollegani kirjoitti hänen raportissaan hieman siitä, miten voitaisiin päästä eteenpäin ja miten merentakaiset alueet voitaisiin saada mukaan tehokkaammin Euroopan unionin. En välttämättä ole hänen kanssaan samaa mieltä, jos katsotaan taaksepäin Keimen äh, saarten äh, tapaukseen, niin Euroopan tuomioistuin äh, hyvin selkeästi sanoi, että, että meillä ei ole tuomiovaltaa siellä. Mutta ehkäpä äh, alankomalainen kollegani on eri mieltä. Olen myös eri mieltä tästä ajatuksesta oikeudellisesta vakuumista. On tiettyjä huolenaiheita, joita minä äh, olen vastauksessani ja puheenvuorossani jo äh, sanonut, mutta Ison-Britannian argumentti alueista on, että ne noudattavat kansainvälisiä standardeja. Toki on tiettyjä kaksoisstandardeja, koska ne ovat helppo kohde kritisoitavaksi, kun ne ovat pieniä. Ja kaikki alueet ovat sitoutuneet vahvasti eh, Isoon Britanniaan, koska sitä kautta ne ovat eh, saaneet oman äänensä kuuluvin EU-ssa. Ja ne pelkäävät nyt sen äänen menettämistä. Enkä minä usko, että tässä tullaan näkemään minkäännäköisenä mahdollisuutena nauttia uudesta vapausta ja sitä kautta sitten vähentämään säätelyä ja sektoreiden äh, valvontaa. USA ja muut OECD ylläpitävät tätä painetta kuitenkin. Joten en usko, että tämä pahin tapahtuu. En usko, että te näette yhtäkkiä, että lisää varoja virtaa näille alueille. Koska en usko, että ne haluavat, että ne nähdään sellaisena. Ne halutaan, että ne nähdään nämä äh, luotettavina offshore-rahoitussektoreina. Äh, Mutta mitä tulee EU-rooliin, niin ehkäpä nyt sitten Äh, hollantilainen kollegani voi tähän vastata. Thank you. Well, uh... Niin, totta kai, kiitos. Onneskunnan hallituksen toimivalta on melko heikkoa. Ja vaihtoehto voisi olla, että käytettäisiin Euroopan komission toimivaltaa, mitä tulee tukiin hän menee paljon tukia meren takaisille alueelle. Kaikilla on sama kokemus, että taloudellisilla yhteyksillä on tässä merkitys ja puhutaan hyvästä hallinnosta, integriteetistä, kun puhutaan näistä meren takaisista alueista – ja sen tärkeää ottaa huomioon näiden tukien käytössä ja siksi saattaisi olla ehkä mahdollista vetää pois joitain tukiaisia, jos tämä avoimuus ja integriteetti vaatimus ei toteudu. Tämä saattaisi oikeuttaa sen, että Euroopan komissio käyttäisi toimivaltaansa ja vetäisi pois tai vähentäisi näitä tukia. Tämä on tietenkin hyvin tiukka keino, mutta kyllä tällaisia tiukkeakin keinoja tarvitaan. Mm, if... Kiitos oikein paljon. Jos nyt oikein näin, sanoisin, että ECR ei ole edustettuna, eikä ALDE-ryhmä. Meppien muodossa tiedän toki, että henkilöstö on aina paikalla. Onko näin? Selvä. Seuraava puhujalistallani olen minä itse Gwen nimissä. Loistavaa. Uh, Ensimmäinen kysymykseni. Yksi tutkimuksista totesi, että investointien ja varojen virtaaminen Nähtäisi johtaa siihen, että vain siirretään ongelma toisaalle. Jos ajatellaan tällaista lähteessä verottamista tai rangaistuksia tällä saralla. Mitenköhän pääsitte tähän johtopäätökseen? Ja sitten yhdistyneen kuningaskunnan ulkoministeriön asiakirjasta. Valkoinen kirja vuodelta 2012 esittää, että perustuslaillisesti yhdistyneen kuningaskunnan parlamentilla on oikeus säätää lakeja merentakaisilta alueille – paitsi yhdessä tapauksessa 2009 puututtiin Torskakaikos saartiin. Eli yhdistynyt kuningaskunta tekee päätöksen yleensä olla puuttumatta asioihin. Tässä ei ole siis perustuslaillista ongelmaa, vaan se ongelma, johon jo viittasitte, että yhdistynyt kuningaskunta ei mielellään puutu, koska silloin pelätään, että taloudellinen tilanne heikkenee. Tanska, Grönlanti ja Ranskan meren takaiset alueet taidettiin mainita sellaiset alueet, jotka eivät ole tällaisissa veroparatiisilistoissa olleet, mutta kaikki brittialueet mainittiin, joten menetelmän osalta kysyisin, miksi keskenään te, tällaiset valinnat? Ja kolmen liitteen sisällysluettelossa ongelmana on myös se, että ne ovat vähän eroavaisia toisistaan, joten vertaileminen on vähän hankalaa. Voisitteko vastata tähän? Voisimmeko saada vähän seurantaa mahdollisesti näiden tutkimusten osalta? Kiitos. Perhaps I can answer the, the first question. Ehkä minä voin vastata tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka osoitettiin suoraan minulle. Teoriassa hallituksella on tilintarkastusneuvoston kautta oikeus lai, sä, säätää lakeja. Ja tämä tulee siis monarkian kautta, joten tämän ei tarvitse mennä parlamentaarisen keskustelun tai hyväksynnän kautta. Tämä on tällainen vanha perustuslainen mekanismi, jota Iso-Britannia käyttää silloin, kun on tarpeen. Silloin, kun tarvitsee käyttää perustuslakia tai säätää lakeja, tarvittaessa. Olette oikeassa, kun se valitsee olla sen, että se ei tee näin tietyissä tilanteissa ja on haluton siihen. Ja tämä liittyy esimerkiksi vaikkapa kuolemanrangaistuksen lakkauttamiseen ja homoseksin dekriminalisointiin meren takaisilla alueilla. Joten tässä on lähinnä keskitytty ihmisoikeuslainsäädäntöön mutta yleisemmällä tasolla ne eivät ole kovin, ei ole kovin halukkaita tekemään sitä. Joten kun ne ottivat Turksin ja Kekosin saarella äh, ohjat käsiin, sitä kritisoitiin. Joten äh, Iso-Britannia suhtautuu kyllä hyvin äh, varovaisesti käyttääkseen toimivaltaansa meren takaisilla alueilla. So perhaps I can say something brief on the methodology. Ihan lyhyesti tästä metodologiasta, jonka valitsimme. Halusimme keskittyä kolmeen kaikkein vaikeimpaan tapaukseen ja siitä syystä halusimme hoitaa tämän asian sisäisesti, varsinkin sen takia, että se ei ollut erityisen ongelmallinen. Kun taas sitten katsotaan sitä, millä tavalla tätä tutkimusta kehitettiin, niin me annamme aika laajat toimivaltuudet asiantuntijoille, sillä alkuperäisestä tutkimuksesta, jonka teimme sisäisesti, saimme nähdä, että tilanne vaihteli voimakkaasti ja halusimme antaa sitten vapauden tutkia tätä, näitä eroavaisuuksia. Ja lopuksi meillä sitten oli tämä sateenvarjoaloitus, jossa pyrittiin vertailemaan näitä kolmea eri tapauskohtaista tutkimusta, juridinen puitteisto, taloudellinen ja poliittinen vaikutus, jota yhdellä jäsenvaltiolla on. Ja pyrittiin näin tuomaan nämä kolme esimerkkiä yhteen vertailukelpoisesti. Kiitos oikein paljon. En, en halua näyttää epäreilulta ja antaa itselleni pidempää puheenjohtajaa kuin muille. Voisiko yksi puhuja ihan nopeasti sanoa, voisitteko nähdä tällaista tavallaan rangaistuksen muodossa toteutettavaa verotusta kannustimena merentakaisten alueiden osalta? Ihan 30 sekuntia vain. Anybody? Haluaisiko joku vastata? Donc dans les pays ou territoires d'outre-mer français. Ranskan takaisilla alueella on jo olemassa tällainen lähdevero niille, jotka siellä asuvat ja siihen liittyvät sanktiot ja sitten luottolaitokset, jotka maksavat, jos tätä hoidetaan. Tämä on siis olemassa jo niiden tulojen kohdalla, jossa voidaan tehdä silloin, kun halutaan verottaa yrityksen tuloja. Sen sijaan se on huomattavasti vaikeampaa. Merci. Uh, the next... Kiitos. Seuraava puhujalistallani olisi vihreiden edustaja, mutta en näe ketään vihreästä ryhmästä myöskään, joten seuraava puhuja EFDD-ryhmän nimissä, David Uh, thank you, Mr. Chairman. Um, I disagree with Mr. Clegg. Not everyone in the offshore Kiitos. Kysyisin professori Cleggiltä että kun kaikki meren takaisella alueella eivät ole iloisia Brexitistä, mutta eihän siellä haluta puuttumista meren takaisin alueisiin. Yhdistynyt kuningaskunta teki 70-luvulla kauppasopimuksen. Oma hallituksemme huijasi, Heath huijasi meitä. Me emme halunneet liittyä Euroopan unioniin, jossa on lippu hallitus ja oma hymninsä, miksi puututtaisiin meren takaisin alueisiin. Tämä ei kuulu EUlle. Me ajamme Brexittiä, sitä kansalaiset halusivat. EU ei ole kilpailukykyinen verotuksen osalta. Liikaa byrokraateille maksetaan liikaa palkkaa ja liikaa eläkkeitä. EU pitäisi puuttua valtaviin rahoitusongelmiin, joita on syntynyt euron tuhon kautta. Tämä on tuhannut eteläisen Euroopan maat. Tämä on poliittinen valuutta, ei taloudellinen valuutta, joten EU ei pitäisi lähteä määrittelemään yhdistyneelle kuningaskunnalle, miten talouskysymyksiä hoidetaan sisäisesti tai ulkoisesti. Tämä homma sujuu paljon paremmin meiltä kuin EUlta. Ei pitäisi siis puuttua takaisten alueiden talouksiin jotka voivat toimia kilpailukykyisesti. Ja kun rikollisuutta ei ole paljon, ei puututa siihen. Tätä kutsutaan demokratiaksi yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ranskassa sanellaan meren takaisille alueille, mitä tulisi tehdä. Ehkä tästä demokratiasta EUkin voisi oppia. Tästä syystä me lähdemme. Me haluamme demokratiaa takaisin. Ei tarvitse puuttua meidän sisäisiin tai offshore-talouskysymyksiin. Tämä voidaan jättää meidän majesteettimme hallitukselle, joka hoitaa tämän tehtävän oikein hienosti. Kiitos. Haluaisiko joku vastata tähän? Ehkä kuningatar tai joku muu. Uh, just very briefly, uh, uh the, o- the OCTs were certainly concerned about the impact on Brexit. Brexitin vaikutus vapaaseen liikkuvuuteen, sisämarkkinoille pääsyyn, niihin voimavaroihin, joita EU tarjoaa, taloudellisen kehityksen edesauttamiseksi. Ja on selkeä, aivan kuten Gibraltar-äänestyksessäkin, että siellä ei haluttu Yhdistyneen kuningaskunnan poistuvan EU-sta. Näistä syistä on olemassa myös muita syitä, offshore-rahoitus ja niin poispäin, mutta erittäin voimakkaasti alueella. Otin tässä mieltä ja muutama eh, tutkimuskin mm, tehtiin jotta tehtäisiin selväksi, mitkä ovat ne huolenaiheet, mitä tapahtuisi, jos yhdistynyt kuningaskunta lähtisi Euroopan unionista. Ja kyllä me nämä vaikutukset saamme nähdä sitten muutaman seuraavan vuoden kuluessa. Uh, well, yes, but... Voisinko mä vastata tuohon, että niin. Mutta brittailutan olla edelleen erityisesti Gibraltarilla ja Gibraltarin tilanne olisi paljon heikompi sana Espanja. Näin voitaisiin saada sama valtava työttömyys kuin Espanjassa. Gibraltarin etuhan menetettäisiin täysin, jos liityttäisiin tuohon muuhun aurinkorannikkoon siellä ja muiden maiden osalta oli siis samat ongelmat. Ja sanoisin teille, ei eu kehitysrahaa. vaan britti veronmaksaja, saksalainen veronmaksaja. Euroopan unionillahan ei rahaa ole. Raha tulee brittiläisiltä veronmaksajilta ja sitten sitä lähetetään – jätetään väli käsi nyt pönsetyön musta aukkoikaan Eurooppaan ja hoidetaan suoraan omat asiamme. Kiitos paljon. Humble suggestion because there's a um, famous... Haluaisin tehdä ehdotuksen Oasis kuuluissa laulu Don't Look Back in Anger. Brexit on nyt tosiasia. Me hoidamme tämän asian ja edustaja Coburn varmasti saa palkkansa myös brittiveronmaksajilta. voi miettiä tämän keskustelun tähän. Kommenttia salista ilman mikrofonia. Sama koskee minua, tänään puheenjohtaja, kyllä. Ilman mikrofonia. A, very short comment by Ihan lyhyt kommentti, professori Clegg. Uh, unfortunately, uh, with... Valitettavasti kaikissa näissä asioissa tämä ei ole mikään nollasummapeli, kuten ilmaisitte. Se on yksi asia. Ja toiseksi kysymys on siinä, että kaikki ne mahdolliset voimavarat, jotka saattavat mukaan vapautua Brexitin seurauksena, niin erittäin suuri summa ja vastaava summa pitää mennä näille ähm, merentakaisille alueille. Tähän mennessä näin ei ole tehty. Ehdottaisin, että jätämme tämän keskustelun tähän. Seuraava puhuja will be much better looked after by Britain. Meidän takaisia alueita hoitaa paremmin yhdistynyt kuningaskunta kuin se, että tuhlataan rahaa EU-hun. Jätetään välikäsi nyt pois. Ymmärsimme kyllä tuon kantanne, keskeisimmät argumentit. Seuraava puhuja. Taitaa olla ENFn puhuja, joka ei ole paikalla, joten viimeinen puhuja on edustaja Rosati. Yllätinkö teidät? Okay. So... Selvä. Suuri yllätys tämän päivän päätteeksi. Onnistuimme saman kokouksen loppuun määräajassa. Kiitokset tutkijoille siitä, olitte, että olitte mukana keskustelemassa ja näette mahdollisuuden vielä lisäkysymyksille. Nyt Yhteisesittelijät saavat loppupuheenvuorot, mutta koska he eivät ole paikalla, antaisin itselleni mahdollisuuden kiittää kaikki, jotka osallistuvat kokoukseen. Kiittäisin tulkkeja, jotka tulkkasivat kaikki puheemme, myös hyvin nopeat sellaiset. Ja kiitokset myös ryhmien henkilöstölle. Jälleen kerran siitä, että maltoitte viettää illan seurassamme. Meillä ei ole muita mahdollisia asioita, joten seuraava kokous on 4. päivä toukokuuta yhdeksästä puoli yhteen täällä Brysselissä. Kiitos oikein paljon. Mukavaa iltaa. No round of applause for British taxpayer, eh? And who pays my bill.